So good afternoon everybody. I start... Hyvää iltapäivää kaikille. Aloitan tämän kokouksen englanninkielellä, mutta havaitsette pian, että jossakin vaiheessa vaihdan sitten suomen kieleen. Joten aloittakaamme tämä ihmisoikeusalivaliokunnan kokous. Tänään kaksi tärkeintä asiaa esityslistalla ovat ensinnäkin keskustelu EUn ihmisoikeusneuvostosta joka kokoontuu maaliskuun alussa. Ja alivaliokunta lähettää sinne valtuuskunnan, niin kuin yleensäkin. Toinen mielenkiintoinen aihe on ensimmäinen kansainvälinen sopimus, jonka Euroopan unioni on ratifioinut kansainvälinen vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK on yleissopimus. Minulla on jotakin ilmoitusasioita. Ensinnäkin olen iloinen voidessani kertoa teille, että Vietin juuri viime viikolla pari päivää Dar Salamissa, jossa tapaisin 14 Dalai Laman hänen pyhyteensä. Hän antoi minulle kokonaisen tunnin aikaa saman aikaan, kun oli meneillään kuun juhlallisuudet. Hän uhrasi paljon aikaa minulle. Ihmisoikeuksista, kun puhutaan myöskin Tibetin asian eteenpäin vieminen, on tärkeää. Tätä painotettiin tapaamisessa Tiipetissä ja Tiipenin lähialueilla ihmisoikeustilanne on huonontunut siten, että ihmisiä sorretaan, ei pelkästään Tiipetissä vaan muuallakin Kiinassa. Olen erittäin sitoutunut siihen, että vetoan teihin, hyvät kollegat, niin että voisimme jollakin tapaa tukea vaatimusta itsenäiseksi kansainväliseksi tutkimukseksi, puolittamaan tutkimuksen aikaansaamiseksi sen suhteen, mitä tapahtui 10. maaliskuuta viime vuonna Lasassa silloin, kun kansannousu siellä ilmeni. Varapuhemies Macmillan Scott tietysti voi tukea meitä tässä pyrkimyksessämme, jotta tähän päästäisiin. Ja täytyy muistaa tuo päivä silloin, kun kahden viikon kuluttua kokoonnumme Strasburgiin. Hänen no niin, pyhytensä Dalai Lama oli erittäin luottavainen Euroopan parlamentin tuen suhteen. Hän sai nyt vakuuttuneeksi, niin kuin aina hän sai parlamentin jäsenet vakuuttuneeksi siitä, että päätösasemata auttavat asiaa. Hän katsoo, että ulkoista painetta todellakin tarvitaan niin, että todellinen autonomia Tiibetin osalta ei pelkästään, ei siis mikään itsenäinen valtio, vaan itsemääräämisoikeus saadaan aikaan. Tämä viime viikon kokous oli erittäin hieno ja miellyttävä kokemus. Haluaisiko varapuheenjohtaja McMill Scott puheenvuoron tässä vaiheessa? Olkaa hyvä. Odotan teidän lausuntojenne loppuun saakka. Eli odotan, että te saatte ilmoituksenne loppuun. Few communications. No, muutama tiedotusasia nyt vielä sitten muista asioista. Ja sitten te, herra McMillan Scott, saatte puheenvuoron. Joten uskon, että meidän täytyy myöskin ottaa huomioon jotakin muita asioita, joita on tapahtunut sen jälkeen, kun edellisen kerran kokoonnuimme. Vielä kerran Kiinasta toteaisin, että hyökkäykset Kiinassa jotakin vähemmistöryhmiä kohtaan ovat johtaneet mielenkiintoisiin tilanteisiin hyvin paljon. Jännitet on syntynyt Yhdysvaltain ja Kiinan välille. Ja meillä on syytä muistaa, että uutta teknologiaa voidaan käyttää ihmisoikeuksien edistämiseen, mutta myöskin ihmisoikeuksien tukahduttamiseen. Esimerkiksi tämä Google-tapaus on tästä hyvä esimerkki. Olen johtanut, käynyt joitakin keskusteluja, jotka mahdollisesti johtavat siihen, Euroopan parlamentissa myöhemmin keväällä järjestetään tilaisuus, jossa käsitellään uutta mediaa ja sen mahdollisuuksia ihmisoikeus keskusteluissa riskejä ja hyötyjä, jotka liittyvät uuden median käyttämiseen. Amnesty International on raportoinut Renin tuomiosta. Kysehän on kansainvälinen ihmisoikeusaktivisti tai ympäristöaktivisti, ja kirjailija. 9. helmikuuta hänet tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen valtionvallan vastustamisesta. Kiinassa tällaisia ilmiöitä on ollut usein munkin tyyppisissä tapauksissa. Ja me vahvasti uskomme, että kaikki tällaiset tapaukset ovat ilmaisun vapauden loukkaumisia. Herra Tanchuren tuomittiin siitä, että hän kritisoi Kiinan kommunistista puoluetta ja hallituksen viranomaisia sekä 1989 demokratialiikkeen musertamisesta. Hän kritisoi viranomaisia. Hänen tapauksen täytyy pitää mielessämme. Olen varma, että me kaikki vaadimme sitä, että hänet vapautetaan. Ja pyydämme, että Euroopan komissio asettaa tämän tapauksen saman asemaan kuin muiden merkittävien ihmisoikeusaktivisten vangitsemisen liuksia Poo mukaan luettuna sekä Hujia Saharov-palkinnon saaja. Ja nämä varmaan otetaan esiin nämä tapaukset myöskin EU-Kiina ihmisoikeusvuoropuhelun yhteydessä. Yksi viime vuoden Saharov-palkinnon saajista, herra Oleg Orlov Memorial-järjestöstä, pidetettiin joulukuussa joulukuun tammikuun viimeisenä päivänä, samoin monia muita venäläisiä ihmisoikeusaktivisteja, jotka puolustivat kokoontumisvapautta Venäjällä. Olen iloinen voidessani kertoa teille, että parlamentin puhemies reagoi välittömästi jo toista kertaa tällaisiin pidätyksiin. Näiden kuukausittaisten mielenosoitusten yhteydessä, joita Moskovassa järjestetään. Iranista Havaitsen, että Rafa Lochbieler on paikalla, joka on Iranin valtuuskunnan puheenjohtaja. Voisin vain muistuttaa mieline, että täysistunnossa hyväksyttiin päätöslauselma, joka koski Irania. Tärkeä elementti tuossa tekstissä oli se, että me pahoittelemme sitä, että demokratia ja ihmisoikeustilanne on huonontunut edellisten presidentin vaalin jälkeen ja edistystä ei saatu myöskään ydinasekysymyksessä, joka merkittävästi huonontaa suhteita EUn ja Iranin välillä. Ovi täytyy pitää auki vuoropuhelun suhteen kuitenkin, varsinkin kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Päätösosuma hyväksyttiin täysistunnossa. Sitten Venezuelasta. Venezuela oli yksi aiheita, joka otettiin esiin kiireisessä keskustelussa edellisen Strasbourgin istunnon yhteydessä. Tuossa teksteissä parlamentti muistutti Venezuelan viranomaisia niiden velvollisuudesta kunnioittaa ilmaisun vapautta ja mielipiteen vapautta ja myöskin lehdistön vapautta. Parlamentti niin ikään pahoitteli tekstissä päätöstä, jonka hallitus teki. Hallitus ei enää salli tiettyjen televisiokanavien toimintaa Venezuelassa ja parlamentti vaatii, että näiden kanavien toiminta jälleen mahdollistetaan. Toinen ihmisoikeus asioita käsittelevä kiireellinen asia käsitteli Madagaskaria. Tuossa tekstissä parlamentti puolestaan voimakkaasti tuomitsi Rajoliinan tekemän vallankaappauksen sekä monet ihmisoikeusloukkaukset maassa, joka, jotka ovat aiheutuneet hänen vallan käyttöpyrkimyksestään. Parlamentti niin ikään vetosi sen puolesta, että mikäli vaalit järjestetään näissä olosuhteissa, niiden yhteydessä täytyy kunnioittaa Maputon sopimuksen asiaan kuuluvia kohtia. Lisäksi vaadittiin, että kansainvälinen yhteisö ja EU lisäävät humanitaarista apua Madagaskarin asukkaille. Kolmas kiireellinen päätöslauselmateksti edellisestä Strasburgin täysistuntoviikolta käsitteli Burmaa. Parlamentti voimakkaasti tuomitsi jatkuvat ja systemaattiset ihmisoikeusloukkaukset ja perus, perusvapauksien loukkaukset ja demokraattisten oikeuksien loukkaukset Purmassa. Ja välittömästi vaadittiin Aung San Suu Kiin vapauttamista jälleen kerran ja vaadittiin, että tulevat vaarit ovat vapaat ja oikeudenmukaiset. Tällä hetkellä tilanne näyttää kaikkea muuta kuin hyvältä. Etniset puhdistukset, joihin Burman hallitus on ryhtynyt vähemmistö vastaan, tuomittiin jyrkästi niin ikään. Parlamentti hyväksyi päätösaseman, joka ei ollut yksi kiireisiä keskusteluita, vain ihmiskauppaan liittyvä teksti. Tämä on aihe, johon ihmiskauppaan oikeusvaliokunnan täytyisi puuttua paljon ponnekkaammin, koska tämä on erittäin räikeä ihmisoikeusloukkaus, ihmiskauppa. Vaadimme, että ihmiskaupan uhrit, etenkin naiset ja lapset, saisivat riittävää suojaa ja ehdotonta apua. Lisäksi vaadittiin, että uhreilla on oikeus ilmaiseen oikeusapuun ja vaadittiin rangaistuksia ihmissalakuljettajille. että rangaistukset pitäisi uudelleen pohtia uuteen uskoon. Ja lisäksi haluttaisiin tietoisuuskampanjoita sekä mahdollisten uhrien ja toisaalta palvelun ostajien suunnalla. Nämä ovat tärkeimmät kohdat tuossa tekstissä. Ja viimeisenä haluaisin todeta, että rypelepommeja koskeva yleissopimus nyt vihdoinkin voi astua voimaan ensimmäinen elokuuta 2010 sen jälkeen, kun viimeiset kaksi ratifiointia, jotka tarvittiin, saatiin hoidettua. Tämä mahdollistaa sen, että sopimuksesta tulee sitovaa kansainvälistä oikeutta. Tanska on jo ratifioinut tämän yhdeksäntenä EUn jäsenvaltiona Irlannin, Itävallan, Espanjan, Saksan, Luxemburgin, Maltan, Ranskan ja Belgian jälkeen. Eli monet jäsenvaltiot eivät vielä ole ratifioineet ja voitte vedota omiin hallituksiinne, jotta ne ratifioivat tämän rypälepommi asiakirjaan, koska tämä on hyvin epäinhimillinen ase. Sitten herra Macmillan Scott on pyytänyt puheenvuoroa. Well, thank you, uh... Kiitos, rouva puheenjohtaja, tästä raportista hienoista toimista. Ehkä voisin palata kysymykseen, joka liittyy Tiibetiin, koska nyt vallankumouksen toinen vuosipäivä lähestyy ja sehän tapahtui silloin, kun me olimme Strasbourgissa. Uskoakseni oli vallalla sellainen yleinen tunne siitä, että parlamentin tulisi jotenkin noterata tämä ja onnittelen teitä vierailustanne Daram Salaan ja sen eh, siitä, että tapasitte Dalai Laaman. Paljon on kiinnitetty huomiota parlamentin päätöslauselman ja se on kannustava uutinen. Mutta ehkäpä teidän kauttanne muille parlamentin ryhmille ja ehkä valiokunnan virkamiesten kautta, siis ne, jotka säännöllisesti ovat näissä kokouksissa, niin voisimme kannustaa muita ryhmiä miettimään sitä, minkälaisiin toimiin voitaisiin ryhtyä jotta muistelisimme tätä vallankumouksen vuosipäivää. Ja minä voin sitten kyllä kanssa myös tehdä jotakin esimerkiksi, mitä tulee päätöslauselman laatimiseen. Ja haluaisin kiittää myöskin niistä muista sanoista, joita sanoitte Kiinaan liittyen. Kiina on suuri haaste edelleenkin EUlle. Mielenkiintoista on se, että viime viikkoina Yhdysvaltojen hallinto on muuttanut suhtautumistaan EUn, Yhdysvaltojen ja Kiinan välisiin suhteisiin. Eli ehkä tarvittaisiin hieman tiukempaa asennetta meidän omilta toimijoiltamme ei ainoastaan parlamentilta, vaan komissiolta ja neuvostolta myöskin. Eli tulisi realistisesti arvioida, missä määrin EUlla voi olla vaikutusvaltaa Kiinan suuntaan, ottaen huomioon kaikki nämä etut ja vahvuudet. Kiinan ihmisoikeustilanne on erittäin huono edelleen ja meidän täytyy pitää painetta yllä. Kiitos. President Macmillan Scott, does anyone else wish... Kiitoksia. Haluatko kukaan muu tässä vaiheessa käyttää puheenvuoroa? Ellei, niin siinä tapauksessa Innokkaammin kohtaan neljä esityslistalla. Meillä on edessä erittäin tärkeä keskustelu YK ihmisoikeusneuvostosta. Tarkoituksena on myöskin lähettää meidän alivaliokunnastamme valtuuskunta tuohon kokoukseen. Valtuuskunta koostuu kahdesta jäsenestä, Rouva Anrikinestä ja Herra Hauetista. Nyt pyydän, että kaikki arvoiset puhujamme tulisivat että muistaisivat sen, että kaikki saavat puhua korkeintaan 10 minuuttia, koska meillä muuten ei ole aikaa keskustelua varten, ja tämä olisi suuri sääli. Joten uskon, että me käytämme täällä tiukasti kelloa. Olen varma, että te pitäydytte aikataulussa. Mikäli on pitkiä kirjallisia puheenvuoroja, voitte jättää ne meille ja sitten me toimitamme nämä kaikkiin tietoisuuteen. Mikäli puheenvuorot ovat pidempiä kuin 10 minuuttia, niin tietoa voi toimittaa myöskin kirjallisesti meille. Joten nyt olemme kutsuneet paikalle Antoine Madelanin, joka edustaa Fédération Internationale des Trois de l'Homme Järjestö, Hän on ensimmäinen puhujamme ja sitten paikalla Orva Linnea Arvidson ja herra Pablo Espiniela. He edustavat puolestaan YK on ihmisoikeusasioista vastaavan korkean edustajan Brysselin toimista. Anteeksi, minun täytyy todeta, että täällä on hyvin paljon nyt ylimääräistä jutustelua meneillään salissa, joten voinko pyytää hieman hiljaisuutta? Uskon, että meidän pitäisi nyt keskittyä ihmisoikeusneuvostoon, että mikä on jotain muuta puhuttavaa, niin voisitteko hoitaa nämä asiat salin ulkopuolella? Herra Lando Noguera on täällä neuvoston puolelta Espanjan pysyvä edustaja, joka vastaa ihmisoikeuksista. Oliko tämä nyt oikein? Hyvä. Sitten viimeisen, mutta ei vähäisimpänä, meillä on Veronika Ahno, joka on monenvälistä suhteesta vastaava johtaja EUn komissiossa Relex-pääosastolta. Hän on täällä vastaamassa lähinnä kysymyksiin, joten nyt me tämä osa kokousta ja ensimmäisen puheenvuoronsa Antoine Madeleine. Tervetuloa. Merci beaucoup. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Kiitos paljon teidän kutsustanne tulla tänne tänä päivänä. Teen ehkä hyvinkin yllättävän lyhyen esittelyn. Meillä on kaikilla tiedossamme, mitä meillä on haasteena tänä päivänä meidän pitää asettaa tämä ihmisoikeusneuvoston yhteyteen 13 ihmisoikeusneuvoston istuntoon ja ehkä parlamentilla on mahdollisuus miettiä ei ainoastaan sitä mietintöä, joka tullaan esittelemään ja sitä seuraavaa keskustelua tämän erityisistunnon yhteydessä, mutta ehkä voitaisiin ajatella myös tulevia kokouksia tämän vuoden aikana ihan kokonaisvaltaisemminkin ajatella sitä, toimintaympäristöä, missä nämä mekanismit, näiden mekanismien tulisi toimia ja meidän pitäisi myös uudelleen miettiä, miten tarkastaa näiden mekanismien toimintaa jatkossa, mikä on YK on rooli vuonna 2011. Euroopan parlamentti on jo aloittanut työstämään tätä. Pohdiskelu on käynnistynyt. Parlamentaarikot keskustelevat, miten päätöslauselma tulla muotoilemaan tämän erityisistunnon lopussa. Teillä on varmasti paljon informaatiota, teille tulee paljon informaatiota, te olette dynaamisia, kun me odotamme tätä 13 istuntoa ja vuoden 2011 uudelleen organisoitumista. Mutta meidän pitää kuitenkin pitää mielessä, mikä on keskustelun tarjoama horisontti, meidän täytyy tajuta, mikä on tämän 13 istunnon tarkoitus. Meidän pitää tarkastella tärkeitä mietintöjä. Meidän pitää olla hyvin valppaita. Samalla se on myös meille mahdollisuus käynnistää uusia aloitteita, jotta voimme todella saada kansainvälisen yhteisön liikkeelle, ajatellen joitakin erityismaita. Tämä liikkeelle lähtö, aloitteellisuus, joka on hyvin tyypillistä tälle ihmisoikeusneuvoston istunnolle, mutta sitähän voidaan ylläpitää koko vuoden ajan. Ei sitä tarvitse keskuttaa vain tähän yhteen istuntoprosessiin. Koko vuosi pitää olla liikkeellä ja pitää tämä asia hyvin näkyvästi esillä. Meillä on joitakin erityismaita, joihin perehdymme aivan erityisesti 13. istunnossa. Meillä on Bir- Birmasta, Kongosta, raportit ja ehkä myös jonkinlainen seuranta siitä, miten suhteet ovat kiristyneet Israelin miehittämillä alueilla. Me ehkä sitten voidaan ajatella myös perinteisempiä alueita, miten ollaan liikkeellä. Euroopan alueella pidetään toimissa olevat mekanismit liikkeellä, mutta tästähän olemme nähneet jo, miten EU on hyvin hereillä ja vireillä. Meillä on raporttia, mietintöjä myös valmisteilla tästä, siitä, miten ehkä äänensävyt ovat kiristyneet. Meidän täytyy myös antaa palautetta sille julkilausemalle, joka tulee yleiskokouksesta, jossa puhutaan Goldstonin raportista. Eri meidän täytyy sanoa, kuinka tärkeä rooli kansainvälisellä yhteisöllä on ja mikä on EUn rooli, kun taistellaan ihmiskunnan vastaan, vastais, vastaan tehtyjä rikoksia vastaan. Mutta, eli periaatteellinen reagointi on ollut hyvin vahvaa, mutta sen täytyy myös kytkeytyä dynaamiseen liikkeeseen, joka voidaan välittää jatkossa YK yleiskokoukselle hyvin selvin sanoen. Jos ajatellaan ihan teemakohtaisia raportteja, ne ovat tärkeitä, en tässä pysty kuitenkaan niitä kaikkia luettelemaan mutta haluaisin kiinnittää teidän huomiota kuin joihinkin pääkohtiin, joihinkin niistä. Ensimmäisenä niistä tulee mieleen se, että meidän täytyy ehdoitta antaa tukea. Minä saan käytän sanaa ehdoton tuki. Öö, tässä on kyse ihmisoikeustilanteesta koko maailmassa, mutta EUhan voi olla vieläkin vahvempi ja antaa enemmän kuuluvuutta tälle. Meillä on tärkeä raportti tekeillä. Meillä on erityis esittelymetsä, joka puhuu uskonnon vapaudesta. Tämä tulee siinä tilanteessa, jossa on käynnistetty muita poliittisia aloitteita, joka liittyy isla, islamilaisen uskonnon yhteyteen kytkettyyn konferenssiin, jossa puhutaan uskonnon häpäisemisestä, uskonnon pilkkaamisesta. Eurooppalaiset ovat puhuneet tästä paljon. Se tulee olemaan keskustelun kohteena Genevessä ja siihenkin kytkeytyy lukuisia aloitteita Pakistanista, uusi päätöslauselma, joka jossa, jossa useaan otteeseen usean vuoden ajan on puhuttu, että pitäisi tuomita uskontoon kohdistuneet loukkaukset ja häväistykset. Meillä on myös Durbanin konferenssi. Algeriakin on halunnut osallistua tähän islamilaisuuden konferenssiin. Meillä on valtavia suunnitelmia tekeillä, jonka myötä halutaan vahvistaa kansainvälistä oikeutta, jonka avulla voidaan voidaan turvata se, että ei kiihoteta kansalaisia uskonnonvastaiseen toimintaan. Meillä on tässä tämä islamilaisuuteen liittyvä konferenssi, jossa halutaan todella käydä käsiksi siihen, ettei politisoida tätä uskonnon pilkkaamista tai uskonnon häpäisemistä tai uskonnollista vihaa meillä pitäisi lyödä jonkinlaisia normeja, normistoa, jotta voimme vahvistaa normatiivisella tasolla tämän tuomitsemisen, eli mitä voidaan todeta myöskin Euroopassa, voidaan todeta siis Euroopassakin hyvin paljon, kuinka paljon muslimivähemmistöt pääasiassa ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi. Tämä on aloite, joka on pääasiallisesti poliittinen tästä islamin islamilaisuuden konferenssista, mutta tätäkin pitää pohtia syvällisemmin siinä mielessä, minkä mekanismien avulla tänä päivänä voidaan täydentävästi turvata Euroopassa muslimivähemmistön oikeudet. Se myös ehdottaa myös kansainväliselle yhteisölle ratkaisuvaihtoehtoja, mm, mitä on jo löydetty Euroopassa esimerkiksi tuomioistuimen taholta myös ilmaisuvapauksen väylien avulta meidän pitää olla myös proaktiivisempia, jos me haluamme vahvistaa Euroopassa uskonnollisten vähemmistöjen asemaa kyllä tämä kaikki täytyy pitää EU:ssa vielä tiukemmin mielessä ja viedä se myös YK:n huomaan, jotta voisimme luoda uusia normistoja, niin kuin on tämä, tämä Algerian äh, islamilaisuuden konferenssi on jo ehdottanut. Tässä oli muutamia teemakokonaisuuksia, jotka mielestäni ovat varsin tärkeitä. Minä olen täysin vakuuttunut siitä, että äh, Euroopan parlamentti tulee antamaan niille kuuluvan painoarvon ja merkityksen. Meillä on myös raportti, jossa käsitellään erilaisia menettelytapoja siinä, missä määrin voidaan pitää, äh, mikä on salaisuuden hallissapidon mekanismit. Euroopan parlamentti on tästä hyvin tietoinen, koska tästä on perustettu parlamentaarinen äh, tutkimuskomitea. Tässä on kyse myös muista mm, tutkimusmenettelyistä, joissa on pyritty osoittamaan, että hallitukset ovat toimineet äh, puutteellisesti. Euroopan parlamentin täytyy tukea myös tätä toimintaa, sen pitää myös ilmentyä, äh, ilmentyä, ilmetä sillä tavalla, että asia tiedostetaan uudella tavalla Euroopassa – Eli me, meidän pitää tajua, kuinka tärkeää on lähteä liikkeelle, saada eurooppalaiset toimielimet toimimaan, ja meidän pitäisi myös saada erilaiset eri jäsenmaat nähdä, missä on puutteita, vajavaisuuksia silloin, kun käytetään erilaisia oikeusprosesseja ja oikeuskäytäntöjä kun esimerkiksi taistellaan terrorismia vastaan. Nämä ovat teemoja muiden muassa, jotka ovat esityslistalla. Niiden pitäisi olla esityslistalla, niiden pitäisi muuttua aloitteiksi. Meidän täytyisi keskustella niitä. Minä voisin luetella koko joukon maita, jotka ovat teille kovin tuttuja. Meillä on tämä 13 istunto edessä, mutta ehkä voisimme jatkaa tätä 14 ja 15 istunnossa näitä aloitteita jotka muuttuisivat päätöslauselmiksi ja joiden myötä voitaisiin vahvistaa Mm, esimerkiksi toimintaa suhteessa Iraniin, miten kansainvälinen yhteisö kytkee ihmisoikeuskysymykset. Ei, kansainvälinen yhteisö ei ole vielä oikein tiedostanut ja tajunnut, mitä Iranissa on tapahtumassa ja tekeillä. Iran on nähty tämmöisessä yleisessä säännönmukaisessa tarkastelussa sillä tavalla, että se on YK jäsen ja se on joutunut samanlaisen tarkastelun kohteeksi kuin mikä tahansa muu YK jäsen, mutta meidän täytyisi korostaa vieläkin voimallisemmin, kuinka paljon tilanne on huonontunut ja meidän täytyisi puuttua nyt tilanteeseen. Meidän täytyy huomata, miten kansalaisyhteiskunta on siellä kääntynyt kansainvälisen yhteisön puoleen ja kuinka siellä jatkuvasti loukataan ihmisoikeuksia. Seuraavana Guinea on myös meidän huomiomme kohteena. Siitäkin on tehty aloite te, siitä keskustellaan Yhdysvalloissa. Yhdysvallat käy kahdenvälisiä keskusteluja useiden Afrikan valtioiden kanssa saadakseen myös pysyvää seurantaa käynnistetyksi. Kongon demokraattinen tasavalta on myös yksi kohteemme. Sen, sinnekin on pyritty saamaan me- mekanismi. On myös Afganistan ja Jemen, jotka vaativat tietysti aivan oman osionsa ku- ku- kumpainenkin maa. Minähän voin vastata myös kysymyksiin ja tai kommentteihin siihen, mikä liittyy minun toimialaani. Kiitos. Kiitos erittäin paljon. Tällä tavalla säästämme aikaa nimenomaan kysymyksiin ja keskusteluun. Ja tosiaan mainitsit muun ohella tämän eh, YK-raportin, joka on juuri ilmestynyt koskien näitä salaisia pidätyskeskuksia. Ja uskon, että me täällä alivaliokunnassa tulemme erittäin tarkkaan perehtymään tähän raporttiin oli hieman erikoista nähdä, että Venäjän federaatio oli todennut, että se pitäisi vetää pois YK nettisivuilta sen takia, että se on jotenkin, they use the word confrontational. Ja minusta näytti siltä, että se liittyy siihen, että tässä raportissa varmaankin käsitellään myös Pohjois-Kaukasian tilannetta. Mutta sitten meillä on seuraava puheenvuoro ja haluaisin antaa sen YK ihmisoikeuskomissaarin edustajille. Meillä on täällä Rova Arvidsson ja herra Espiniella. Kumpi teistä haluaa puhua? Eh, herra Espiniella, olkaa hyvä, Kymmenen minuuttia. Chairperson, ladies and gentlemen. Rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, olemme iloisia, kun meillä on tänään mahdollisuus puhua tälle valiokunnalle – ja kertoa teille, mitä seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa käsitellään. Nyt on ensimmäinen kerta, kun äh, ihmisoikeusvaltuutettu äh, puhuu tälle valiokunnalle lokakuun jälkeen. Jos otamme huomioon, että meillä on vähän aikaa, niin keskityn sellaisiin asioihin, jotka ehkä teitä ja valtuutettuja kiinnostavat jotka liittyvät seuraavaan neuvoston istuntoon. Kuten tiedätte, 13. ihmisoikeusneuvoston kokous pidetään Genevessä ensimmäinen 26 maaliskuuta. Ensimmäisinä päivinä neuvosto kuulee yli 70 puhujan joukosta, korkean edustajan joukosta puheita Sieltä löytyy Belkuan, Belgian ja Luxemburgin Nepalin ja päivän tasan Ginean pääministereitä, Saksasta korkea edustaja. Ensimmäistä kertaa neuvosto myöskin järjestää kaksi korkean tason paneelikokousta. Toinen keskittyy talouskriisiin ja toinen koulutukseen. Tämä oli pyyntö valtuutetulta. Hän pyysi, että ihmisoikeusneuvostossa keskusteltaisiin hieman syvällisemmin temaattisista aiheista. Yksi tärkeä kohokohta maaliskuun kokouksessa on valtuutetun oma kertomus neuvostolle. Ja tässä hän tulee kertomaan useista ihmisoikeushaasteista, jotka ovat tulleet esille vuonna 2009. Hän tulee kiinnittämään aivan erityistä huomiota talouskriisiin ja äh, vaikutukseen, jota sillä on ollut äh, haavoittuviin ihmisryhmiin ja aivan erityisesti heidän ihmisoikeuksien suhteen. Käydään myöskin muita temaattisia keskusteluja. Yksi liittyy vammaisten oikeuksiin ja toinen liittyy oikeuteen, oikeudesta totuuteen. Sitten järjestetään myöskin on the establishment of an optional protocol. On Friday, 5 March, the Council is scheduled to start considering the reports from the thematic special rapporteurs until Thursday, 11 March. During this session, the special rapporteur on food, housing, counterterrorism, torture,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 um, DPR e Key and the Special Rapporteur. Mä en saa tästä mitään selvää. Their annual reports. As you might be aware, the Special Rapporteur on Myanmar, Tomaso Heakin, his visit to the... Viime perjantaina. Ja he tulevat päivittämään neuvostoa löydöksistään ja sama pätee myöskin Korean erityisesittelijään. 23. maaliskuuta neuvosto ryhtyi käsittelemään kohtaa 7 joka on seurantaa tälle erityisistunnolle ja siellä tullaan aivan erityisesti käsittelemään suosituksia, joita on tullut Goldwallin äh, raportista. Siellä tullaan esittelemään myöskin kertomus, jotka liittyvät ihmisoikeustilanteeseen miehitetyllä Palestinan alueella ja myöskin Goldstonein äh, kertomuksen suosituksia. Ja lopuksi haluaisin vielä kertoa teille, että neuvosto tulee pohtimaan 17 jäsenvaltion kertomukset, jotka ovat suorittaneet tämän yleisen Universal Periodic Review. Ja aivan erityisesti keskitytään Kyproksen. Kyproksen valtuuskunnan poissaolo tulee haittamaan koko tätä UPR-prosessia, joka tähän mennessä on sillä on ollut sellaisia vaikutuksia, että maat ovat keskittyneet asioihin. Kiitos erittäin paljon herra Espiniella tästä tiiviistä selostuksesta. Haluaisin nyt sitten antaa puheenvuoron. Niin, haluaako rouva Arvitsun täydentää tätä? Ilmeisesti ei ollut nyt tarkoitus. Okay, no niin, kiitos. Sitten voimme antaa puheenjohtajavaltion Espanjan edustajalle puheenvuoron, eli herra Erdia Nogier, olkaa hyvä. Muchas gracias, señoría. Eh, tomo buena... Kiitos paljon. Minä otan huomioon tämän ajan. Varan, yritän puhua erittäin nopeasti, mutta lyhyesti ja käyttää tämän minulle varatun ajan hyödyllisesti. Ja haluan myös sanoa, että Eh, edellä, minua edeltäneet puhujat olevat jo sanoneet hyvin paljon sitä, mitä haluaisin. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ruotsin puheenjohtajalta siitä loistavasta työstä, jota se on tehnyt EUn ulkopolitiikassa, ihmisoikeuskysymyksissä. Ja erityisesti se on käynnistänyt pohdinnan siitä, miten ihmisoikeusneuvostoa tullaan uudelleen muotoilemaan, ja se on tarkoitus suorittaa 2011. Tämä on Espanjalle suuri kunnioittaa tämä viestikapula ja kehittää tätä pohdintaa myös puheenjohtajakauden aikana mutta sen pitää mennä yhtä jalkaa sen vastuullisen ja hyvin mietityn ja tietoisen toiminnan kanssa, mikä on meidän vastuumme tulevissa tavallisissa neuvoston kokouksissa. Ja nyt meidän täytyy osoittaa, että neuvosto voi olla hyvin tehokas toimielin niitä tavoitteita varten, mitä varten se on luotu. Eli sen pitää tajuta, mitkä ovat nämä vakavat ihmisoikeustilanteet maailmassa. Minä haluaisin nyt puhua teille EUn kolmannesta, minä haluaisin puhua tästä 13 istunnosta. Jos puhutaan Myanmarista tai Bormasta, niin siihen on löydetty myös löydetty ratkaisu pitäisi päästä konsensuksen jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy neuvotella ja päästä tämmöinen tuomitseva päätöslauselma <clears throat> lauselma ihmisoikeuksien loukkauksista ja saada maakohtaiset mandaatit. Meidän pitäisi saada myös tähän, pää, tähän mm, tähän tekstiin myös EUn hyväksymät vierailut. Mitä tulee Korean demokraattiseen tasavaltaan, Espanja haluaa myös saada päätöslauselman, jos, johon saataisiin kaikki jäsenmaat mukaan konsensushengessä, ja se sanoisi, kuinka ihmisoikeusneuvosto on erittäin huolissaan Koreassa jatkuvasti tapahtuvista ihmisoikeusloikkauksista koska ei ole riittävästi yhteistyötä viranomaisten kanssa, niin täytyy uudistaa ihmisoikeusneuvoston mandaatti 7 15 ja 10 16. Espanja tulee tekemään parhaansa, jotta tämä maakohtainen mandaatti saadaan uusittua. EU e on sitä mieltä, että toivoisi, että Korean demokraattisen tasavallan hallitus toimisi yhteistyössä eikä aiheuttaisi mitään aluekohtaisia loukkauksia. Mitä tulee Kongon demokraattisen tasavaltaan, jos me ajattelemme päätöslausumaa 10 kautta 33, joka on maaliskuulta 2009, siellä pyydettiin korkean edustajan informoimaan neuvostoa siitä, miten tilanne on kehittynyt. Ja jatkossakin myös seuraamme, miten ihmisoikeustilanne etenee ja kehittyy Kongon demokraattisessa tasavallassa. EU tulee tekemään kaikensa, jotta se saa myös tämän tällaisen yksityiskohtaisen maamandaatin jo silloin, kun tämä tehtävä sitä vaatii. Minä haluan myös viettää myös kaikkiin niihin teemakohtaisiin kysymyksiin, joihin Espanja tulee keskittämään voimavaransa tulevien kuukausien aikana. Me puhumme lasten oikeuksista, siitä tulemme järjestämään paneeli tämän 13 istunkauden aikana. Se on yhteinen aloite EUn ja Grullakin välillä. Siinä tullaan puhumaan lapsin kohdistuvasta seksuaalisesta väkivallasta erityisesti. Tästähän on puhuttu jo päätöslauselmassa 10 kautta 14. Espanjan puheenjohtajan aikana on haluttu myös saada kaikki tekijät proaktiivisiksi tässä, tässä ajatusmyllyssä. Me haluamme, että tästä tulee hyvin dynaaminen ja että siitä saadaan konkreettisia ehdotuksia toimi, toimintaa koska me tiedämme, että tämä lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta ja sen nykytilanne on hyvin surullinen ja jossain kohtaakin hyvin lohduton, ja me emme saa kääntää sille selkeämme. Meillä on myös taloudellinen, <clears throat> meillä on myös kriisi, joka käsittelee talous- ja rahoituskriisiä. Se on järjestän, sen ovat järjestäneet Brasilia ja Egypti. Ja sillä me voimme myös käynnistää jo aloitettu, viedä eteenpäin jo käynnistettyjä aloitteita aloitteita. Me teemme julkilausumaluonnoksen, jossa sanotaan, että vaikka me olemme sitä mieltä, että, tämä, että ihmisoikeusneuvosto ei ole kaikkein paras foorumi käsittelemään talouskysymyksiä ja rahoituskysymyksiä, mutta se haluaa kuitenkin vastuullistaa jäsenvaltiot silloin, kun puhutaan ihmisoikeuksista, kun ne liittyvät taloudellisiin kysymyksiin pitää löyt- mahdollisimman nopeasti päästä ulos tästä talouskriisistä ja meidän täytyy myös, että YKllakin on oma vastuunsa ja oma vastausmahdollisuuksensa mutta ihmisoikeusneuvosto haluaa myös korkealla tasolla tehdä julkilausuman luonnoksen YK kanssa yhdessä, joka liittyy koulutukseen ja tiedotukseen, joka on yksi osa ihmisoikeuksia. Espanja haluaa löytää yhteisen kannan tässä kysymyksessä myös. Tämä edellyttää alueiden välistä yhteistyötä ja siitäkin on jo tehty julkilausumaluonnos. Espanja haluaa myös Belgian tuella esittää selkeitä kannanottoja ihmisoikeusneuvostosta ja, ja se tulee laatimaan raportin seuraavalle kokous, <clears throat> kokoussessiolle, jossa puhutaan täydentävistä normeista. Tästä on saatu jotain myönteistä tulosta. Jo toisella istuntokaudella niin EU tulee tekemään kaikkensa, jotta kaikki kielteiset vaikutukset saadaan poistettua, jossa puhutaan öö, uskonnon halventamisesta. Ja Pakistan tulee tästä puhutaan, puhumaan tässä islamilaisuuteen liittyvässä konferenssiassa. Meillä on myös olemassa tämä komitea, ja tässä puhutaan myös uskonnon halventamisesta. Ja tässä komiteassa täytyy myös keskittyä rasismikysymyksiin ja institutionaalisiin kysymyksiin. Me haluamme olla rakentavia tässä komiteassa. Tässä täytyy hyötyä myös siitä, minkälaiset suhteet meillä on kolmansiin maihin ja aluekokonaisuuksiin. Meillä on myös yhteydet Yhdysvaltoihin ja Yhdysvallat on aina halunnut toimia yhteistyössä ja me haluamme myös saada poistettua tämän käsitteen uskonnon halventaminen. Huomenna on suunnitteilla videokonferenssi, jossa on läsnä siis Espanja mm, EUn puheenjohtajavaltiona siellä on myös korkean edustajan edustajat läsnä ja Yhdysvaltojen edustajat. Tässä me pyrimme tutkimaan, mitkä ovat ne työmuodot, joilla voidaan toimia yhteisesti, yhteisesti tästä teemakokonaisuudesta ja muista teemoista myöskin. Meillä on myös erityisistunto Gaasan alueen kysymyksistä ja Goldstonein raportista, ja se tulee käsit- muodostamaan yhden keskeisen osan tästä 13. istuntokaudesta. Espanja pyrkii siihen, että tästäkin saataisiin yhteinen kanta. Mitä tulee yleisestä jaksottaisesta mekanismien tarkistamista vastaavasta työryhmästä, Espanja pyrkii olemaan myös tässä hyvä koordinaattori, mutta kevyessä mielessä. Espanja tulee tekemään rakentavaa työtä, jotta saataisiin käytännöllisiä ratkaisuja mihin tahansa mm, proseduraaliseen kysymykseen, jossa se pyrkii myös laatimaan esittelijöistä luettelon. Pitää, meidän pitää myös ylläpitää tätä työryhmää, joka säännönmukaisesti tutkii mekanismien toteutumista. Ja tämän työn pitää, ja vuoropuhelun pitää olla todella interaktiivista. Ja Espanja todella pyrkii parantamaan tämän työryhmän toimintaa kun valmistellaan vuoden 2001 uudistusta. Ja viimeisenä puhaisinkin tästä neuvoston uudistamisesta tai uudelleen muotoilusta. Vuosi 2010 tulee olemaan tärkeä vuosi, kun viedään ne neuvottelut päätökseen, kun ajatellaan neuvoston toimintaa. Mutta emme me lähde mistään nollatilanteesta. Ruotsin puheenjohtajakauden aikana saatiin jo käynnistettyä hyvä pohdintatyö, joka loi pohjaa sille, että jäsenvaltiot ovat vaihtaneet ajatuksia tiiviissä yhteistyössä Brysselin ja Geneven välillä. EU on vielä alkuvaiheessa tässä, mutta se haluaa vahvistaa selkeitä strategisia linjoja – ja meidän täytyy enemmän painottaa työtä alueellisiin työryhmiin. On totta, että meillä, eh, me olemme saaneet jo paljon aikaan päätöslauselmilla 60 kautta 251, ja 5 kautta 1, kun tätä neuvostoa oltiin luomassa. Mutta nykytilanteessa tämä neuvosto on kuitenkin eh, heikossa tilassa ja se on hyvin politisoitunut ja tästä pitää päästä yli. Espanja haluaa saada EU:ssa hyvän yhteisen kannan jotta saataisiin, saataisiin hyviä kompromissiratkaisuja, kun puhutaan ihmisoikeusneuvoston uudelleenmuotoilemisesta. Tästä tullaan keskustelemaan lokakuussa ja tuolloin toivomme, että meillä olisi EUlta paljon yksityiskohtaisempi kannanotto saatavilla. EUn jäsenvaltiot ja Espanja erityisesti. Uh-huh me olemme olleet saaneet aloitteen enemmän ranska, ranskalais-, meksikalais- algerialaisilta aloitteesta. Madridissa tullaan järjestämään tämä yhteinen tapaaminen. Me haluamme saada, saada yleisen kannanonon siitä, miten voimme päästä yhteis, yh, hyvään lopputulokseen tässä yhteisessä konferenssissa. Joka tapauksessa jäsenvaltiot jatkuvasti niin kuin ne ovat tähän asti tehneet neuvoston kokouksissa, tulevat <clears throat> puolustamaan YK ihmisoikeuskysymyksistä vastaavan korkean komissaarion riippumattomuutta ja myös mahdollisuutta saada kansa, kans, kansalaisjärjestöjä osallistumaan mukaan silloin, kun on kyse vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Mutta meidän pitää olla myös mahdollisuus luoda tällaisia maakohtaisia mandaatteja Espanja haluaa tukea pääkaupungeilta, Geneveltä, New Yorkista, New Yorkista, mutta myös muista pääkaupungeista. Mutta meillä on samat periaatteet mielessä, kun me pidämme mielessämme tämän ihmisoikeusneuvoston uudelleen, uudelleen muotoilemista. Espanjan puheenjohtajana nyt hyvin tärkeällä hetkellä, jos ajattelemme YK tai koko EUn uudelleenmuotoutumista, mutta meidän täytyy muistaa, että me puolustamme ihmisoikeuksia koko maailmassa. Lissabonin sopimus on nyt astunut voimaan. Me toivomme, että yhteinen työ korkean edustajan johdolla luo pohjaa hyvälle, vahvalle yhteistyölle kaikkien kaikkien toimielinten kanssa ja toivomme erityistä neuvosto saa uutta voimaa ja uutta pontta, jotta se olisi aktiivisempi, tehokkaampi ja läpinäkyvämpi, koska sillä tavalla me voimme hyödyntää sitä ylimenovaihetta, jota EU tällä hetkellä käy läpi me, olemme, pystymme toimimaan yhdessä ja me toivomme, että EU ja koko neuvosto yhä <clears throat> toteuttavat samaa tavoitetta, eli puolustavat ihmisoikeuksia EU:ssa ja kaikkialla maailmassa. Kiitos herra Heredia Nogier. Nyt ajattelisin, että voisi olla viisainta avata keskustelu jäsenille ja sen jälkeen kutsun erityisesti Rouva Arnoon komissiosta mukaan keskusteluun. Puheenvuoroja on pyydetty tässä vaiheessa kaksi, Rova Gomez ja sitten sen jälkeen Rova Lohbiiler. Rova Gomez, olkaa hyvä. I'd like to thank the... Kiitoksia. Lämpimät kiitokset myöskin näistä alkupuheenvuoroista, raporteista. Minulla olisi muutama kommentti ja kysymys. Ensinnäkin olen hyvin pitkälti yhtä mieltä Espanjan edustajan kanssa siitä, että meidän ei pitäisi kieltäytyä keskustelusta silloin, kun puhutaan talouskriisistä ja sen vaikutuksista ihmisoikeuksiin, esimerkiksi Brasiliassa ja Egyptissä. Mikäli haluamme pitää kiinni arvoistamme, Mehän olemme juuri niitä toimijoita taloudellisesti ja sosiaalisesti katsottuna, jotka ovat kaikkein edistyneimpiä suhteessa muuhun maailmaan. Ja meidän ei pidä kavahtaa tätä keskustelua. Pikemminkin meidän täytyy mennä erittäin vakaviin pohdintoihin niistä seuraamuksista, joita on syntynyt esimerkiksi kun ajatellaan työ, työttömyyttä ja ihmisoikeuksia tässä yhteydessä. Kyse pelkästään köyhyydestä, vaan muistakin aspekteista, jopa rikkaissa maissa. Entä sitten vaurauden jakautuminen ihmisten kesken? Tämä on toinen mielenkiintoinen kysymys. Olen yhtä mieltä pitkälti eh, herra Nogerin kanssa, kun hän painottaa sitä, että Goldstonein raportti tulee viemään merkittävän osan keskustelusta seuraavassa ihmisoikeusneuvoston kokouksessa. Olen samaa mieltä tästä asiasta. Näin täytyy ollakin. Ottaen huomioon, mikä Euroopan unionin jäsenvaltioiden näkemys on, kun yleiskokous äänesti Gorstonin mietinnöstä, niin miten Espanja pystyy esittämään asioita yhteisellä, yhtenäisellä äänellä? Kyse ei pelkästään meidän tehokkuudestamme lähi rauhanprosessissa, vaan myöskin meidän uskottavuudestamme maailmalla ihmisoikeuksien puolustajina. Mikäli jotkut jäsenistämme Euroopan unionin jäsenvaltioista ovat selektiivisiä, jättävät huomiotta joitakin ihmisoikeusseuraamuksia vain ja ainoastaan siksi, että yksi näistä osapuolista on Israel. Niin silloin meillä on suuri, on suuri ongelma käsissämme, joten siis tämä kysymyksen. Miten puheenjohtajamaa toimii asian suhteen? Tämä on erittäin monimutkainen ongelma nimittäin. Miten puheenjohtajamaa pystyy puhumaan yhteisellä äänellä, löytämään yhteistä pohjaa näkemyksille niin, että meidän rivimme eivät hajoa. Tämä olisi ikävää. Sitten kaksi muuta kysymystä. Kuulin, että herra Espinjela ehdotti, että kun tarkastellaan Kyprosta koskeva väliaikaisa raporttia, niin saattaa, että Kypros ei ole edes paikalla. Miten tämä on mahdollista? Vai ymmärsinkö minä jotakin väärin? Miten voidaan mahdollista, että maa, jota käsittelen, ei ole edes paikalla keskustelussa? Ehkä minä nyt ymmärsin väärin, koska muuten minä en voi ymmärtää, miten Euroopan unionin jäsenvaltio ei osallistu kokoukseen, jossa käsitellään juuri tätä kyseessä olevaa maata ja sen tapaa pistää täytäntöön ihmisoikeusvelvoitteita. Voisitteko hieman kertoa tästä enemmän? Haluaisin mielelläni ymmärtää, tämä nyt mennään. Toivottavasti ymmärsin itse väärin. Burmasta sitten. Voin vain sanoa, että minä olen vienyt Burmaa koskevaa päätösohjelmaa eteenpäin, taistelut sen puolesta jo vuodesta 1988 lähtien kesti 20 vuotta ennen kuin vihdoinkin Burman esittelijä vieraili paikalla, joten tämä on ehkä hyvä osoitus siitä, että työ tuolla saralla kannattaa. Se vie aikansa, mutta tulostakin syntyy, joten innolla jää tässä odottamaan esittelijän raporttia. Sitten Kongo. Katsotteko te tai pohditteko te mahdollisuutta laatia tällaisen naming and shaming menettelyn, joka koskisi eurooppalaisia ja muitakin yrityksiä, kun ne käyttävät reikeästi hyväksi Kongon mineraalivaroja. Ja mitä alkuperää ovat ne kammottavat ihmisoikeusloukkaamukset, joita jatkuvasti ilmenee maan itäosassa. Kyse ei pelkästään eurooppalaisista toimista, vaan myöskin kiinaisista. Kiina on yksi niistä maista, joka on erittäin voimakkaasti mukana malminetsinnässä Kongossa Onko tämä otettu huomioon päätösasemassa, joka koskee Kongon demokraattista tasavaltaa? Kiitos Rouva Gomes näistä asiantuntevista eh, kysymyksistä. Sitten Rouva Lohpiele, olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää erittäin kattavasta, tyhjentävästä, hyvästä lausumasta, jonka ihmisoikeusneuvoston osalta kuulemme. Uskon, että oli hienoa, että muistutitte mielimme sen, että meidän täytyy tarkastella, mitä on tehty rankaisemattomuuskysymysten suhteen, meidän salaisten vankiloiden suhteen, joita Euroopassakin on ollut, koska tämä on uskottavuuttamme koetteleva kysymys. Emme voi painaa asiaa villaisella, vaan me täytyy puuttua tähän saisi vankiloita koskevan kysymykseen tämä asia ei loppuun vielä saatettu, mutta toivottavasti saamme jotakin mustaa valkoisella tämän vuoden aikana, että tähän asiaan voidaan keskittyä. Te ette paljonkaan kertoneet työrakenteiden uudistamisesta neuvoston toiminnassa, joten minun käsittääkseni positiivisia uudistuksia ollaan saamassa aikaan UPR, mutta suhteessa vanhaan ihmisoikeuskomissioon, mutta mitä mieltä olette eri, maakohtaisten erityisesittelyiden puolettomuudesta? teemakohtaisten esittelyiden puolottomuuden suhteen, mitä te voitte kommentoida asiaa, koska usein hallitukset pyrkivät rajoittamaan eri esittelyiden vapaita käsiä. Ja sitten ihmisoikeusvaltuutetun viraston edustajalle totesin, että erityisesti Manfred Novak, joka tarkastelee kirjoitusta, tulee tarkastelemaan viiden vuoden aikana tekemänsä työtä ja laatimansa tästä kertomuksen. Yhdysvaltain hallitus, onko se mahdollisesti muuttanut politiikkaansa ja kieltänyt kirjoittamisen, eikä se vain yritä uudelleen määritellä, mitä kirjoittaminen on? Mikä teidän arvionne on? Niiden keskusteluiden valossa, joita on käyty kansainvälisellä tasolla hallitusten kesken, Katsotteko te, että nyt kirjoituksen vastainen taistelu pyrkinyt poistamaan todan teolla kirjoitusta? Onko nyt saatu uutta energiaa ja uutta puhtia tähän taisteluun? Jotkut hallitukset uskoivat, että kirjoittaminen oli hyödyllistä turvallisuuden nimissä, mutta miten voidaan nyt arvioida tilanteita, miten saadaan enemmän pontta kirjoittamisen vastaiseen taisteluun ihan sinänsä? Kiitos näistä kysymyksistä. Voin vahvistaa sen, minkä Rova Lohbiiler jo sanoi, että, että alivaliokunta tulee käsittelemään näitä salaisia pidätyskeskuksia. Ja e, itse asiassa e, erityisraportoija Novak on luvannut tulla alivaliokuntaan myös esittelemään tätä raporttia. E, nyt sitten voisimme, antaisimmeko Rouva Arnolle puheenvuoron seuraavaksi, jos, jos Rouva Arno viittaa ehkä nyt tässä pikemminkin äh, ihmisoikeusneuvoston Thank you, Mrs. Chair. Wouldn't you like uh, my colleagues... Kiitos. Ettekö haluaisi, että kollegani antavat vastauksia näihin kysymyksiin, joita kunnianarvoiset jäsenet ovat esittäneet, ja minä voin pitää puheenvuoron sitten. Näin, eli, eli herra Heredia Nogier, olkaa hyvä. Gracias, señoría. Kiitos paljon. Ensinnäkin haluan kiittää Portugalin edustajaa, kun hän tukee Espanjan kantaa puheenjohtajakaudena, kun puhutaan ihmisoikeusneuvostosta ja kolmannesta toista istuntokaudesta ja sen tarkistamisesta Goldstonen raportista ja Gaasan tilanteesta, kuten tiedätte, on hyvin vaikeata saada nyt yhteistä kantaa EU:ssa. Sitä ei ole vielä saatu tällä hetkellä mutta Espanja on tiukasti sitoutunut siihen, että se pyrkii saamaan tämän yhteisen kannan vielä aikaan oman puheenjohtajakaudensa aikana. Ja myöskin sillä tavoin, että lähiaikoina tullaan <clears throat> saamaan päätöslauselma YKlta, jossa puhutaan Gigasan tilanteesta ja Goldstonen raportista. Tuossa yhteydessä pyrimme välttämään EUn sisäistä hajannusta tai jakoa päinvastoin haluamme löytää yhteisen kannan ja kun tästä päätöslauselmasta äänestetään, ja, eli Espanjan puheenjohtajakaudelle tämä on asetettu todella tärkeäksi tavoitteeksi löytää tämä yhteinen kanta. Mainitsin myös Burman tai Myanmarin yhdeksi mandaattimaaksi. Kuten aikaisemmin jo sanoin, tässä meillä on tekeillä julkilausuma luonnos. Pyrimme saamaan kaikki jäsenmaat sen taakse ja yhteisen kannan ja toivottavasti se luo hyvää neuvottelupohjaa ja päästä lopputavoitteeseen, joka on tämä päätöslauselma tässä ihmisoikeusneuvostossa. Ja mitä tulee Kongon demokraattisen tasavaltaan uudestaan, on päätetty tässä ihmisoikeustyöryhmässä neuvostossa, että EUn pitäisi pyrkiä toimimaan sillä tavalla, että saadaan tällaisia maakohtaisia mandaatteja – mutta se on osoittautunut jonkin verran vaikeaksi ainakin afrikkalaisessa ryhmässä saada tälle hyväksyntää, vihreätä valoa. Sen takia meidän täytyy vielä puheenjohtajakauteminen aikana saada eh, paremmin nämä tavoitteet läpiviedyksi. Kiitos. Kiitos. Sitten oli varmaan kysymyksiä myös Era Espinielalle. Era Espiniela, olkaa hyvä. Thank you very much. Um, the... Kiitos kunnianarvoisat puhujat. Niin, tämä Kyproksen kysymys viittaan tähän tilanteeseen, jolloin Kyprosta käsiteltiin tämän yleisen määräaikaisarvioinnin puitteissa ja keskustelujen aikana valtuuskunta poistui salista monestakin syystä riippuen. Eli on pelkoja sen suhteen, että näin tapahtuu sitten, kun tämä kertomus esitellään seuraavassa istunnossa. Ja jos näin tulee tapahtumaan, No sihteeristöstä me emme voi arvailla, tuleeko näin tapahtumaan, mutta monet valtuuskunnat ovat tällaisen pelon ilmaiset ja se kyllä vesittää sitten koko menettelyä. Ja kuten sanoin, niin meillä on jo 122 maata, joihin tämä arviointi on kohdistettu ja ne ovat hyvin vakavahenkisesti vastanneet kysymyksiin ja niitä on käsitelty vakavahenkisesti Eli monet maat ovat tässä prosessissa mukana ja tarkastelemme sitä, miten ne myöskin täytäntöönpanevat suosituksia. Eli tämä on sellainen aihe, joka tulee ehkä herättämään huolenaiheita, erityisesti niiden maiden keskuudesta, jotka tulevat tuolta alueelta, ja se olisi huono ennakkotapaus. Me olemme pyytäneet, että tähän puututaan ja hieman selvennetään tilannetta. Sitten on myöskin kysymyksiä esitetty Novakista, erityisesittelijä herra Novakista. Neuvoston uudet menettelyt ovat kahden mandaatin jälkeen. Mandaatti päättyy ja tämä on nyt sitten Manfred Novakin viimeinen mandaattivuosi ja hän on nyt sitten päättänyt esitellä yhteenvedon siitä, mitä hän on maavierailullaan saanut tietoonsa tämä kidutuksen täyskielto, se löytyy kansainvälisestä lainsäädännöstä ja tätä aina on sovellettukin toiminnassa. Tässä yhteydessä on ollut hyvin hankalaa ja Kaakkois-Aasiassa, josta itse juuri palasin, vaikeutena on se, kun maat yrittävät ottaa lainsäädäntöä sellaisessa muodossa mukaan, että se vastaa kansainvälistä lainsäädäntöä. Ja sitten nämä kidutuksen vastaiset lainsäädännöt turvallisuus, turvallisuussyitä tekosyynä käyttäen vesitetään. Ihmisoikeuskysymys on kuitenkin se jo, raja, jota ei tulisi ylittää näissä asioissa. Tärkeää tässä tulee olemaan se, että saadaan uusi joukko uusia kandidaatteja, jotka sitten astuvat tämän mandaatin, hyvin tärkeän mandaatin hallussapitäjän tilalle ihmisoikeusneuvostossa. Kiitos. Mr. Espiniola, could you please, uh, excuse me. Herra Espiniola, voisitteko hieman täsmentää, tai itse haluaisin täsmentää hieman tätä salaisia piirityskeskuksia koskevaa raporttia. Mitä nyt tarkoittaa se, että Venäjän federaatio katsoo, että tämä raportti on ristiriitainen ja pyytää, että YK poistaa sen verkkosivultaan? Pitääkö tämä tieto paikkansa? I will pass on. Voin ehkä antaa kollegalleni tilaisuuden nyt vastata tähän kysymykseen. Much. Kiitoksia paljon. Kyllä, tämä pitää paikkansa. Asiasta keskustellaan parhaillaan. Tämän raportti, johon on kohdistunut hyvin paljon kritiikkiä monenkin maan suunnalta, etenkin niiden maiden suunnalta, jotka mainitaan tässä raportissa, kertomuksessa. Periaatteessa käydään kahta rinnakkaista keskustelua. Toinen liittyy menettelytapoihin tämän mietinnön taustalla, koska tämä teksti ei ollut ihmisoikeusneuvoston antaman mandaatin tuella tehty teksti. Jotkut katsovat, että tätä ei pitäisi siksi lainkaan esittää. Meidän ihmisoikeusasioista vastaavan korkean edustajan virasto on, on pyytänyt oikeusoppinutta kantaa ja tote, todennut, että vaikka eksplisiittistä mandaattia ei ole saatu ihmisoikeusneuvostolta, siitä huolimatta tämä raportti on täysin sen mandaatin yhdenmukainen, joka koskee yksittäisen mandaatin omaajia Tämä on erittäin kiistanalainen asia. Ja tätä keskustelua ei ole vielä käyty päätökseen saakka. Sitä ei ole vielä loppuun saatettu. Virallisten kokousasiakirjojen joukossa tämä teksti on, mutta kuten te aivan oikein totesitte, on pyydetty, että tämä poistettaisiin kokonaan esityslistalta. Uh, tämä oli valaisevaa. Rauha Komes ei silminnähtävästi ollut kovinkaan tyytyväinen vastauksiin. Ehkä teillä on sellainen olo, että ette saanut vastauksia kaikkiin kysymyksiin, ja näin saattaakin olla. Rauha Komes. If Mr. Espinio, Niin vain tästä Kyproksesta, jos herra Espinjosa voisi hieman valaista meitä sen suhteen, miksi Kypros poistui salista teidän tietojenne mukaan. Tämän tietäminen on meidän kaltaamme tärkeää, eli mitä, minkälaisissa olosuhteissa kävi niin, että Kypros poistui salista? Espinjalla. Thank you very much. Kiitos. Paras tapa ja ihmisoikeusvaltuutettu no, on pöytäkirjoja näistä yleisistä määräaikaisarvioinneista ja niitä voidaan tarkastella on hyvin haitallista, jos ryhdytään arvailemaan, mikä on ehkä loukannut yhtä tai toista osapuolta. Kaikki nämä pöytäkirjat, joissa kirjataan nämä yleiset määräaikaisarvioinnit, nämä keskustelut, sieltä löytyy suosituksia, jotka otetaan joko hyvin tai huonosti vastaan. Tämä on ollut puheen alla ja tästä syystä tämä on asia, josta monet maat, jotka ovat jo käyneet tämän arvioinnin läpi, he ovat päättäneet jatkossakin olla läsnä salissa ja keskusteluissa, koska kuten tiedätte, tärkein asia tässä yleisessä määräaikaisarvioinnissa on se, että jäsenvaltio tai valvonnan arvioinnin alaisena oleva valtio voi esittää kommentteja ja vastustaa jos se on eri mieltä jostakin asiasta. Eli tässä annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus jatkaa keskustelua tässä mekanismissa. Eli jos teitä kiinnostavat ne olosuhteet, niin pyydän anteeksi. Paras neuvoni on, että katsotte näitä pöytäkirjoja. Um, now we are nearly... Kiitoksia, herra Espinielo. Nyt te pääsee miltei aikataulumme määräämään takaa saliman ajan loppuun, mutta kaksi kollegaa halusi vielä vastauksia. Ja havaitsen, että Rova Ahno komission puolesta halusi puhua. Ja halusin myöskin antaa puheenvuoron lopuksi vielä Antoine Madlanille, niin että hän ehkä voi hieman tehdä yhteenvetoja. Rova Lohpiller ensin. Question. Kysymys vain FEDH edustajalle. Mutta minulla on myöskin kysymys ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle. Määräaikaisarviointi, arviointi, joka koski Irania, saatiin viime viikolla. Olisi erittäin hyödyllistä, mikä teidän virastomme edustaja voisi tulla Iranin valtuuskunnan kokoukseen kertoakseen niistä suosituksista, joita tähän raporttiin liittyy. Olemme kyllä yrittäneet saada edustajia sinne paikalle, mutta emme ole onnistuneet, joten painottaisin sitä, miten merkittävänä vierailu olisi. Havaitsin, että Rova Pillai, ihmisoikeusvaltuutettu, on aikonut matkustaa Iraniin miten Iranin hallitus on suhtautunut tähän ajatukseen? Tämä on siis kutsu mennä Iranin valtuuskunnan kokoukseen. Kutsu, joka kohdistui ihmisoikeusvaltuutetun toimistolle Brysselissä. Toivottavasti tähän kutsuun vastataan. Rova Ahno, komission puolesta saa puheenvuoron. Mrs. Hutala. Kiitos. Rouva Hautala, haluaisin vain sanoa, että EUn valtuuskunta Genevessä tulee tekemään kaikkensa auttaakseen teidän valtuuskuntanne. Ilmeisesti Roa Andri Kiene ja herra Hauit menevät paikalle. Ja verrattuna viime vuoteen, niin ainakin he tulevat näkevään edistysaskeleita ulkosuhdehallinnossa siinä mielessä, että he varmaankin tulevat huomaamaan, että EUn valtuuskunnan rooli on paljon suurempi Genevessä, mitä tulee päätöslauselmista käytäviin neuvotteluihin ja muihin lausuntoihin. Kuten tiedätte, tämä on käynnissä olevaa työtä. Entinen komission valtuuskunta, siellä oli vain yksi ihmisoikeusedustaja. Me olemme saaneet apua Espanjalta puheenjohtajamaana ja muilta jäsenvaltioilta, mutta varmaankin teitä kiinnostaa nähdä, minkälaisiin kommentteihin teidän kolleganne tulevat tuolta takaisin. Ja sitten vielä palatakseni tähän suositukseen, joka perustuu Roante Kienen mietintöön. Tässä on tärkeää se, että kuten te itsekin sanoitte, EU haluaa puolustaa kaikkia näitä eri toimia, jotka ovat hyvin moninaisia, kuten kollegani tässä jo kuvailivatkin tässä 13. ihmisoikeustoimikunnan neuvoston kokouksessa universaalisuus ja jakamattomuus ihmisoikeuksissa. No tässä halusin puuttua Roa Gomesin kommenttiin näistä taloudellisista ja sosiaalisesti oikeuksista. Hän on aivan oikeassa. Meidän ei tule hävetä sitä, me teemme, mutta meidän tulisi olla hieman näkyvämpiä. Ja tässä suhteessa me haluaisimme toimia hieman aktiivisemmin, mitä tulee ruokaan ja veteen ja talouskriisin vaikutuksiin. Tässä toiminta on edennyt hitaasti, mutta me yritämme parantaa toimintaamme samalla tavalla, kuten yhteistyössä Marokon kanssa me teemme ihmisoikeuskoulutuksen suhteen työtä. Tämä ei ole mikään kovan ytimen asia, mutta tässäkin voidaan ottaa edistysaskeleita. Toiseksi keskustelujen ollessa käynnissä meidän täytyy välttää keskustelun polarisoitumista, koska se on ollut hyvin katkeroittavaa ja negatiivista. Ja miten tässä voidaan onnistua? No meidän täytyy kuunnella enemmän. Mm, tätä on kritisoitu, meitä on kutsuttu autistiseksi tässä mielessä. Ja meidän tulisi ulottaa auttava kätemme kolmanteen maailmaan, kolmansiin maihin. Kollegat ovat jo tästä antaneet esimerkkejä. Fernando puhui keskusteluista, joita käydään esimerkiksi Yhdysvaltojen kanssa. Herra Mandland puhui Kinekonakrin ja Yhdysvaltojen välisistä keskusteluista, eli tässä keskustellaan Afrikan unionin ja afrikkalaisten kumppaneiden kanssa, ja voisin mainita muitakin kumppaneita, Argentiina, Brasilia, Meksiko, Chile. Eli tämä asia otetaan hyvin vakavasti ja koetamme käyttää vähemmän aikaa sisäiseen koordinointiin ja yritämme enemmän kehittää toimintaa ulkopuolella. Samaan aikaan ihmisoikeuksien jakamattomuuden lisäksi ja polarisoinnin vähentämisen lisäksi me kaikki pyrimme siihen, että lisätään neuvoston kapasiteettia puuttua maiden tilanteisiin ja säilyttämään itsenäisyytensä. Tässä se, että neuvoston tarkistukseen asetetaan, kuten me omalla slangillamme sanomme, tällaisia punaisia viivoja – jotka määrittelevät sitä, mitä ihmisoikeusneuvostossa tehdään. Ja yksi liittyy neuvoston kykyyn puuttua kaikkiin vakaviin ihmisoikeusrikkomustilanteisiin mukaan lukien nämä maakohtaiset mandaatit. Ja joskus tämän puolesta täytyy puolesta, jonka puolesta täytyy taistella. Ja sitten nämä riippumattomat menettelyt. On hyvin tärkeää, että me EU yksittäin ja sitten jäsenvaltiot sinällään. Meidän täytyy pystyä tukemaan ajatusta siitä, että laaditaan tutkimuksia terrorismin vastaisesta taistelusta, jotta nämä erityismenettelyt, niitä ei sido tietyt mandaatit, vaan että sielläkin voidaan tehdä aloitteita. Meidän täytyy pitää kiinni tästä kyvystä tuoda esiin uusia asioita. Ja toinen punainen viiva liittyy tämän ihmisoikeusvaltuutetun viran riippumattomuuteen. Me tuemme tätä toimistoa taloudellisesti neljällä miljoonalla ja sitä todellakin käytetään parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten neljäs ulottuvuus on merkityksellinen kansalaisjärjestöjen osallistuminen. Kuten tiedätte, tämä on joskus ollut ongelmallista mutta on hyvin tärkeää, että me pidämme yllä kapasiteettia, jonka myötä kansalaisjärjestöt voivat osallistua ja että ihmisoikeusneuvoston jäsenet todellakin aktiivisesti kuuntelevat kansalaisjärjestöjä. Ja viimeiseksi haluaisin vielä sanoa, että tämä on meidän kannaltamme hyvin tärkeää. Näiden kaikkien edellä mainittujen lisäksi meidän tulisi todellakin painottaa sitä, että ihmisoikeusneuvosto kaiken toimintansa kautta, aivan erityisesti erityismenettelyn suositusten kautta, me pyrimme kapasiteetin rakennus toimia identifioimaan. Ja kuten te tiedätte, EUn tehtävänä on sanoa, että me olemme valmiita auttamaan, esimerkiksi mitä tulee yleisen määräaikaisarvioinnin suositusten suhteen, mutta myöskin YK-tasolla YK erityismenettelyt ja esittelijät voisivat toimia hieman konkreettisemmin ja tarkastella sitä, miten YK järjestelmillä voidaan auttaa näitä maita. Ja tähän päätän puheenvuoroni. Kiitoksia paljon Rova Ahno. Me pistämme merkille teidän suosituksenne, jotka liittyvät uusiin rakenteisiin, joilla voitaisiin parantaa työtämme tällä saralla. Toivon ainakin niin. Herra Madlan, Antuan, ole hyvä. Kiitos paljon rouva puheenjohtaja, että saan vielä sanoa sanani tähän keskusteluun ja ehkä tehdä jonkinlaisen yhteenvedon, mutta ihan ensinnäkin, kun puhutaan ihmisoikeusneuvoston 13. istunnosta, useaan otteeseen on puhuttu Goldstonen selonteosta ja myös te olette myös arvopuheenjohtaja sanoneet, että kuinka tärkeää EU on esiintyä yhtenäisenä kansainvälisen yhteisön edessä ja silmissä, mutta valitettavasti huolimatta siitä, kuinka tärkeää EUn rooli ja EUn liikennelähtö on ollut, me voimme olla pahoillamme e, siitä, että EU on aika lailla hajallaan. Mutta meidän täytyy kyllä uskoa siihen, että me haluamme että EUta kunnioitetaan, jotta se olisi vahvempi toimija. Ja jos me todella <clears throat> lähdemme siitä, että me taistelemme epäoikeudenmukaisuutta vastaan, niin me voimme onnistua. Mutta toinen asia on se, että jos pääsihteeri puuttuu asiaan, niin EU voisi ehkä paremmin kartoittaa pääsihteerin toimio silloin, kun puhutaan viestintäpolitiikasta, tiedon saannista – ja kun miten kerrotaan siitä, miten Israelin Palestiinan konflikti todellisuudessa sujuu ja eteni, niin meidän pitää tehdä laadullisia analyysiä, riippumattomia tutkimus <clears throat> raportteja ei voida vain ajatella, että Palestina ja Israel asettavat omat tabualueensa. Meidän täytyy sanoa, että tämä tutkimus oli riippumaton ja uskottava ja, ja siihen voidaan kytkeä sitten asiantuntijalausuntoja, jos on tarve mutta on valitettavaa, jos me emme onnistu tässä jatkossa. Jos puhumme vielä ihmisoikeusneuvostosta ja siihen liittyvistä suurista asiakokonaisuuksista, niin tämä on organisatorinen ongelma enemmänkin kuin että jos loukataan käytännössääntöjä hallinnollisissa tai oikeudellisissa prosesseissa mehän, jos puhutaan Venäjästä, voimme myös puhua myös Afrikan ryhmän, voimme kääntyä myös Afrikan ryhmän puoleen ja sanoa, että tämä ei ole erityismenettelyjen käytännössääntöjen mukaista. Jos ajattelemme ihmisoikeusneuvoston organisatorista puolta, niin minun täytyy kyllä onnitella amerikkalaisten omaksumaa kannanottoa, kun he sanovat, että he ovat ehkä ensimmäiset, joihin tällä, joihin tällä raportilla tähdätään tai joista puhutaan tässä selonteossa. Eli kun me puhumme tästä organisatorisesta istunnosta, niin ei siinä ole kyseenalaistettu esityslistaa. Sehän läpikäytiin jo ensimmäisissä kokouksissa, mutta voitaisiin ajatella, että amerikkalaisten kanta on hyvinkin avankardistinen ja se voisi auttaa mm, kritiikkiä, jota, jota tämä mietintö ehkä tulee saamaan. Rova Arno mm, tulee olemaan ehkä vaikeata puhua tästä External Action, Action Service osiosta, koska meidän täytyy tässä kääntyä kansainvälisen yhteisön puoleen ja kysyä, että miten tämä mietintö on otettu vastaan EUn jäsenvaltioissa. Siellähän on kyse asioista, jotka puhuvat, jossa käsitellään jäsenvaltioiden omia oikeuskäytäntöjä, eli meidän täytyy pitää tasapaino yllä ulkoisen ja sisäisen välillä ja pitää antaa kansainväliselle yhteisölle vastauksia, joita odotetaan kaikista ihmisoikeus, ihmisoikeusloukkauskysymyksistä. Meillähän on, meiltä odotetaan mallia, sitä odotettiin myös Iranin kysymyksessä. Meidän pitää myös pystyä tarjoamaan kansainväliselle yhteisölle vastauksia. Voin vain toivottaa rohkeutta ja paljon voimia, mutta oletettavasti Euroopan komissio voi olla aloitteellinen – oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvostot voisivat käydä keskustelua siitä, miten voidaan kirjata ylös se, mitä on tehty, mitä tässä mietinnössä suositellaan jäsenvaltioille, minkälaista tietojen vaihtoa, keskusteluvaihtoa voidaan tehdä ainakin minimimäärässä, mitä on jo tehty. No sitten, jos käsitellään vuotta 2011 ihan nopeasti, tämä yleinen määräaikaisarviointi, niin se ei ainakaan meidän mielestämme ole tyydyttävä. Me olemme suhtautuneet varauksellisesti tähän mekanismiin ja se mitä pelättiin, se myös tapahtui. Tässä on kyseenalaistettu tai vaaranalaistettu kansainvälinen oikeus, kansainvälinen oikeuskäytäntö, ne arvioinnit, joita alan asiantuntijat suorittavat ja tekevät. YKssahan tehdään asiantuntijoiden toimesta analyysiarviointeja ihmisoikeustilanteista maailman eri maissa – Tämä on synnyttänyt hallituksen tasolla keskusteluja ja sen jälkeen on tehty jälkiarviointeja ja on todettu, että standardeja, standardit ovat vähentyneet ja kansainvälisellä tasolla suojelu on vähentynyt. Me olemme tehneet tästä ehdotuksia ja me voimme myös palata niihin teidän kanssamme, jotta voisimme sulkea pois kaikenlaiset vaaratekijät ensimmäinen sykli ei ole vielä loppuviety, eli me voimme ajatella, mikä on seurantaa ja miten, minkälaisia suosituksia voidaan tästä antaa. Mitä tulee sitten erityismenettelytapoihin, minä haluaisin vastata siihen säännön puitteissa. Sitä on usein käytetty äh, sillä tavalla, että on rajattu erityismenettelytapojen toiminta ja marginaalia. Ja nyt meillä on erityisesittelijät, niin on haluttu luoda pieni ryhmä, joka tutkisi sille, tälle ryhmälle tulleita valituksia ja tämä ei olisi vain poliittisesti muodostettu ryhmä, vaan että siellä olisi myös ää, asiantuntijoita, koska poliittinen ryhmä voisi muotoutua liian vaaralliseksi. Me haluamme, että me nämä erityismenettelyt on, to, pystyvät toimimaan taimin riippumattomassa yhteydessä Mm, meillä on roster-menetelmä, eli meillä on luettelot kaikista ehdokkuuksista, kun puhutaan näistä erityismenettelytavoista yleisessä määräaikaisarviointiprosessissa. Tämä voisi silloin muuttua hyödyllisessä mielessä laadulliseksi arvioinniksi, eli ne ehdok- ovatko nämä ehdokkuudet todellisia ja voidaanko ehdokkuuksilta odottaa sitä, mitä <clears throat> halutaan. Ja me emme halua, että tässä hallitukset käyvät kauppaa näillä ehdokkuuksilla tai joillakin voisi olla jotain suosikkeja. Jos me haluamme vahvistaa kriteeriä ja työskentelyn avoimuutta, mm, kun pakolaiskomissaarin työssä, millä tavoin jokainen työ, jäsenvaltio tekee yhteistyötä tai ei tee yhteistyötä, helpottaako se tiedonsaantia Tämä pakolaiskomissaarin toimisto on jo julkaissut kaikki vierailupyynnöt ja kaikki, myönteisiin, kaikki siihen saadut myönteiset vastaukset, mutta usein, kun meillä on erityisesittely, joka esimerkiksi haluaa mennä Kiinaan, niin totta kai Kiina suostui, mutta sillä ehdolla, että vierailulle asetetut ehdot olivat lukuisia, lista oli loppumaton ja silloin se myös se kyseenalaistaa tämän vierailun laadun ja sen merkittävyyden. Meidän täytyy tässä tällä kaikki, erä, kaikki tällä erää. Kiitos. Kiitos Antoine Madeleine. Tämä oli hyvin hyödyllinen yhteenveto, jota puheenjohtajan ei nyt tarvitse tässä ryhtyä tekemään. Totean vain, että poliittiset ryhmät ovat ilmeisesti tänään sopineet päätöslauselmasta, joka viedään nyt Eh, torstaina äänestykseen, joka on sitten parlamentin ja ihmisoikeusalivaliokunnan eh, delegaation pohje, kun he menevät eh, Geneveen. Ja, ja nyt voimme tietysti odottaa, että Lissabonin sopimuksen vaikutus näkyy myös sillä tavalla, että, että Euroopan unioni entistä enemmän seuraa ja, ja noudattaa sitä, mitä Euroopan parlamentti päättää omasta puolestaan vahinko, että, että herra Hauit ja rouva Anrikiin eivät voineet olla tänään täällä meidän kanssamme, mutta tiedän, että he ovat hyvin perehtyneitä tähän aihepiiriin ja ei ole syytä odottaa, että etteivätkö he se edustaisi parlamenttia ja alivaliokuntaa erittäin hyvin. No niin, sitten hieman aikataulusta myöhässä, mutta nyt siirrymme asiaan, joka on, on historiallinen, eli keskustelemme Euroopan unionin liittymisestä YK vammaisten oikeuksia koskevaan sopimukseen. Ja tämä on siis ensimmäinen ihmisoikeussopimus, jonka Euroopan unioni on ratifioinut. Kuitenkin johdannoksi voisi todeta, että vaikka tämä kuulostaa erittäin hyvältä, että Euroopan unioni on ratifioinut tämän vammaisten oikeuksien sopimuksen, niin tosiasia on kuitenkin se, että vain 13 jäsenmaata on sen ratifioinut. Ja yksi asia, josta meidän täytyy tänään voida keskustella, on se, että minkä takia ja millä oikeudellisilla perusteilla Euroopan unioni on päätynyt siihen, että tämä konventio vaatii vielä jäsenmaiden ratifiointia. Seuraus on nimittäin se, että edes näissä 13 jäsenmaassa, jotka ovat ratifioineet kansainvälisen YK-sopimuksen, vammaiset henkilöt eivät voi hyödyntää tätä sopimusta muuta kuin siltä osin, kun se on ristiriidassa kansallisen lainsäädännön kanssa. He eivät voi vedota Euroopan unionin lainsäädäntöön. Ja pelkään pahoin, että tällä tiellä tulee kulumaan monta vuotta ennen kuin loputkin 14 jäsenmaata ovat ratifioineet sen. Ja meidän tehtävämme on todellakin syventyä siihen, että minkä takia jäsenmaat ovat asettaneet tällaisen selkeän esteen tämän sopimuksen toteuttamiselle ja sille, että miljoonat ja miljoonat ihmiset Euroopan unionissa voisivat hyötyä siitä, koska se on, se on suuri saavutus kansainvälisessä ihmisoikeuslainsäädännössä. Nimittäin ensimmäistä kertaa tässä nyt näemme, että YK-sopimus vammaisista, vammaisten oikeuksista lähtee siitä, että kyse on todellakin ihmisoikeuksista eikä mistään hyväntekeväisyydestä, jota muiden ihmisten täytyy osoittaa vammaisille. Ja omasta kokemuksestani tiedän, että meidän jokaisen täytyy tottua siihen ajatukseen, että kuka tahansa meistä voi minä päivänä tahansa olla vammainen jollakin tavalla. Me voimme menettää liikuntakykymme tai jonkun tärkeän aistimme, ja tämä todellakin koskee kaikkia ihmisiä. Eli nyt sitten voisimme kutsua eh, alustajamme puhumaan. Meillä on osittain samat alustajat, eli eh, rouva Linnea Arvidsson, eh, joka edustaa siis YK ihmisoikeuskomissaaria, Eh, hän kertoo lyhyesti siitä, mistä tämä sopimus koostuu. Eh, sitten mm, meillä on puheenjohtajavaltion edustajana edelleen herra Fernando Heredia Nogier, eh, joka voi kertoa siitä, mitä sitten on tapahtunut, kun neuvosto päätti 26. marraskuuta ratifioida tämän sopimuksen. Sitten kolmanneksi toivotan tervetulleeksi rouva Belinda Paikin, joka on Euroopan komission miesten ja naisten tasa-arvosta ja syrjinnän vastaisesta toiminnasta ja kansalaisyhteiskunnasta vastaavan pääosaston johtaja. Hän kertoo siitä, mitä lisäarvoa Euroopan unionin liittyminen tähän tärkeään ihmisoikeussopimukseen tuo vammaisille. Ja voimme myös kuulla hieman siitä, minkälaista kansainvälistä yhteistyötä tämän sopimuksen puitteissa on tarkoitus harjoittaa. Ja neljäntenä puhujana meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi rouva Ersebet Söllosi, joka edustaa kansainvälistä, tai siis Euroopan vammaisten foorumia, European Disability Forumia. Tervetuloa rouva Söllosi, varapuheenjohtaja tästä tärkeästä etujärjestöstä. Ja nyt todellakin pyydän, että että pitäydytte 10 minuutin puheenvuoroissa. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron YK on ihmisoikeuskomissaarin edustajalle Rova Arvitsonille. Olkaa hyvä, Rova Arvitson. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia Rova puheenjohtaja tilaisuudesta kertoa valiokunnallenne tästä yleissopimuksesta. Aion rajoittua puheenvuorossani siihen, että lyhyesti vain kerron yleissopimuksen sisällöstä ja toisaalta ratifiointitilanteesta, missä nyt tällä hetkellä mennään. Periaatteessa tästä päivästä lähtien on, 140, on nyt allekirjoituksia yhteensä 144 ja 79 osapuolta. Ukraina ratifioi vi- viisi viikkoa sitten, tai kolme viikkoa sitten, tämä viimeisin ratifiointi. Tärkeä osa koko vammaiskysymystä on tietystikin tämä lisäpöytäkirja. Ja sen suhteen tilanne ei ole niin hyvä, koska allekirjoituksen 2851 ratifiointia. Ranska on viimeisin ratifioija viime viikolla tämän vapaaehtoisen lisäpöytäkirjan suhteen. Kun tarkastelemme Euroopan unionin tilannetta, voidaan havaita, että kaikki EUn jäsenvaltiot ovat joko allekirjoittaneet tai ratifioineet yhdessopimuksen. Ja kaikki jäsenvaltiot kuutta lukuun ottamatta ovat joko allekirjoittaneet tai ratifioineet lisäpöytäkirjan. Haluan mainita nyt nämä kuusi. Tanska, Viro, Kreikka, Irlanti, Alankomaat ja Puola. Sitä myötä kun ratifiointi edistyy, järjestö järjestettiin jouluku, järjestettiin joulukuussa 2010 kokous, jossa kuusi uutta jäsentä, joka valvovat yleissopimusta, vammaisten oikeuksien tilannetta. Kuusi valvoja valtiota tullaan valitsemaan niiden maiden joukosta, jotka ratifioineet tämän, tämän tekstin toukokuun 28 jälkeen, joita tämä astui voimaan. Mikäli Euroopan unioni olisi näiden ratifioiden joukossa, silloin EU voisi tietenkin asettua ehdolle tähän valvontalautakuntaan. En usko, että minun tehtäväni on puhua enempää. Muistutaisin vain siitä, että 26. päivä marraskuuta viime vuonna EU päätti liittyä tähän yleissopimukseen, mutta vieläkin odottelemme sitä, että ratifiointiasiakirjaa annettaisiin eteenpäin. Ja kun tarkastelemme niitä haasteita, jotka liittyvät tämän yleissopimuksen täytäntöönpanoon, te hyvin tiedätte, että teksti laadittiin tuloksena poliittisesta prosessista, niin kuin yleensäkin. Tämä tarkoittaa sitä, että jotkut sen säännökset, yleissopimuksen säännökset ovat edelleenkin hieman epäselviä juridiselta kannalta. Näistä keskustellaan näistä kohdista tällä hetkellä YK piirissä sekä itse komiteassa että ihmisoikeus komissaarin toimistossa, ihmisoikeuspäävaltuutetun toimistossa. Komitea alkaa pian nyt tarkastella ensimmäisiä maakohtaisia raportteja yleissopimuksen valossa. Ja toivottavasti nämä maaraportit saadaan valmiiksi 2010 lokakuuhun mennessä, mikäli ensimmäiset työt saadaan hoidettua. Silloin saadaan ensimmäiset maaraportit ja tämä tarjoaa erinomaisen tilaisuuden valiokunnan tai komitealle nyt ryhtyä tarkastelemaan näiden säädösten sisältöä. Komitealla myöskin mandaattina ehdottaa yleisiä suosituksia valtioille, niin kuin kaikki muutkin EUn tai pikemminkin YK osapuolet voivat näin toimia. Tätä tarkastetaan sitten tuonne tuossa kokouksessa ihmisoikeusasioista vastaavan korkean edustajan takka. ihmisoikeuskomissaarin virastossa olemme tarkastelleet näitä säännöksiä. Tämä tarkastelu on nyt aloitettu. Ja esittelen ihmisoikeusneuvosto tästä asiasta kolme eri raporttia. Toivottavasti tämä yhteistyö jatkuu tuonnempanakin. Lisäksi pyritään selventämään tai määrittelemään hyviä käytäntöjä. Tässäkin suhteessa meidän virastomme on aktiivinen. Tässä suhteessa EUn tulevien rakenteiden muokkautumisella on merkittävä rooli, kun otetaan huomioon, että tämä on ensimmäinen alueellinen järjestö, joka pystyy keräämään näitä hyviä käytänteitä. Uskon, että tämä on erittäin merkittävä asia myöskin kansainvälisellä tasolla tämä EUn tasolla tehtävä työ. Mikä tähän ylimääräiseen pöytäkirjaan tulee? yleissopimuksen suoja ei ole täydellinen ilman tätä lisäpöytäkirjaa. Ja tietysti meidän virastomme voimakkaasti kannustaa Euroopan unionin jäsenvaltiota ja Euroopan unionia ratifioimaan myöskin tämän ylimääräisen pöytäkirjan, joka pitää sisällään eri, kaksi eri menettelyä, joiden avulla voidaan valvoa tämän yleissopimuksen täytäntöönpano. Ensinnäkin yksittäiset tiedonannot yksittäisten, tai, yksittäisten ihmisten tai yhteisöjen raportit tai vetomukset silloin, kun kotimaiset vetomusmenettelyt on käytetty loppuun saakka. Siinä on tullut eteen. Lisäksi on mahdollisuus tehdä tutkimuksia, mikäli on luotettavaa tietoa siitä, että valtio tekee tai syyllistyy systemaattisiin oikeuksien polkemisiin. Nämä tutkimukset suoritetaan luottamuksellisesti. Komitea on saanut jo joitakin tietoja joita tällä hetkellä tarkastellaan sen valossa, voidaanko nämä ottaa käsittelyyn tai ei. Lisäksi voisin nyt ehkä pohtia hieman tai kertoa hieman teille tämän esityksen sisällöstä. Minulla on kuitenkin hyvin vähän aikaa, joten ehkä nyt pitäydyn. Ai, minulla onkin aikaa. No hyvä. Kyllä, kyllä. Hienoa, että tiedät tämän, toteaa puheenjohtaja. Hienoa, saakin hieman enemmän aikaa kuin luuli kun tarkastellaan tilannetta Euroopan unionin sisällä ja yhdessopimuksen täytäntöönpanoa. Tähän liittyy kaksi sopimuksen artiklaa, jotka ovat hieman ristiriitaisia, kiistanalaisia, joita ehkä täytyy vielä muuttaa. Ensinnäkin artikla 12, jossa vaaditaan, että valtio tunnustaa henkilön, joka on vammainen myöskin juridisen kapasiteetin suhteen ja kyvyn suhteen toimia tasavertaisesti muiden kanssa. Tässä nykylainsäädäntö monissa jäsenvaltioissa mukaan luottaen Euroopan unionin sisällä on edelleenkin se, että voidaan henkilön, henkilön mahdollisuus toimia juridisena henkilön voidaan evätä, mikäli hän, hän on henkisesti tai muuten estynyt toimimasta oikeusena henkilönä. Tästä on järjestetty viime vuonna lokakuussa jo laaja keskustelu ja toivon, että te tutustutte tuon kokouksen eri johtopäätöksiin, jotka selventävät tätä asiaa. Toinen on artikla 14 yleissopimuksessa, joka liittyy vapauteen ja vapauteen toimia. Se, kun on kyse vammaisesta henkilöstä, tässä erityinen haaste on laitostaminen ilman, että henkilön lupaa tietoista lupaa pyydetään etukäteen. Mikäli kyse mielisairaasta henkilöstä, niin mielisairaus on pätevä syy ihmisoikeuslaista poiketen asettaa henkilön laitoshoitoon ilman hänen omaa tahtoaan. Vapauden riisto silloin, kun on kyse muusta kuin mielisairauteen tai mielenterveyteen liittyvästä kysymyksestä on vapauden on tämän säännöksen vastaista. Mutta todetaan myöskin, että vapauden risto ei voi, ei voi millään muulla tavalla perustella. Silloin kun tätä tekstiä laadittiin, ehdotettiin, että rajoitettaisiin tätä koskemaan pelkästään sellaisia tapauksia, jotka liittyvät vain ainoastaan vammaisuuteen, mutta tämä hylättiin ja silloin kun vapauden risto katsotaan tarpeiseksi silloin, kun on kyse henkisestä tai intellektuaalisesta toimintakyvystä tai vaarallisuudesta tai hoidon tarpeesta, on otettu mukaan tähän säädökseen. Uskon, että useimmissa jäsenvaltioissa tämän suhteen, tämän pykälän suhteen on tarvetta tarkastella maan omaa lainsäädäntöä, koska todennäköisesti muutoksia tarvitaan. Toinen mielenkiintoinen osa yleissopimusta, jonka haluaisin mainita, on rakenne, jolla valvotaan yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Tämä perustuu kahdelle osiolle. Yksi on valvontamenettely kansainvälisellä tasolla. Tässä suhteessa on raportointimenettely, johon viittasin aiemminkin. Samalla tavalla kuin muidenkin YK yleisöllisten suhteen. Eli tämä tutkintamahdollisuus ja tiedonanto ilmiantomahdollisuus. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että valtiolliset toimivat asettavat kansalliset rakenteet paikalle niin, että täytäntöönpano ja valvonta voidaan varmistaa kansallisella tasolla. Ihmisoikeusvaltuutetun toimisto antoi hiljattain raportin tästä ihmisoikeusneuvostolle. Ja koska nyt aika loppuu, en nyt aio siterittää enempää, mutta to- toivon, että te itse tutustuitte siihen, koska se on erittäin hyödyllinen teksti. Tämä asettaa merkittäviä haasteita myöskin EU-tasolle tietystikin, koska nämä rakenteet täytyy asettaa paikoille, niin ikään ne täytyy luoda alusta pitäen Euroopan unionin tasolle koska Euroopan unioni on tämän sopimuksen osapuoli jatkossa. Ja kun tarkastellaan ulkosuhteita ja tämän alivaliokunnan toimiala, niin mielenkiintoinen osa on tietystikin artikla 32 ja 37, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön. Tässä yhteydessä sopimus on tärkein kansainvälinen teksti, joka käsittelee tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ja siellä todennäköisesti tulee olemaan erittäin mielenkiintoisia seuraamuksia ai, nyt aikani taisi loppua ihan oikeasti, mutta kun puhutaan ihmisen laittamisesta laitokseen, niin EU täytyy tarkastella omaa kehitysyhteistyötä ja alueellista politiikkaansa sekä Euroopan unionin sisällä että Euroopan unionin ulkopuolisen varmistamiseksi, että se ei toimi tämän yleissopimuksen vastaisesti. You're quite rightly looking. Kiitokset, Rova Arvitsan, että tässä nyt sitten katsoitte äh, herran Nogeran suuntaan, jotta hän selittää meille, miten EU tarttuu näihin mainitsemiin haasteisiin ja varmaankin kuulemme myöskin miksi 14 jäsenvaltiota eivät halua tai ainakin viivästyttävät äh, tätä ratifiointia, mitä Espanja puheenjohtajamaana aikoo tehdä tälle asialle ja miksi on tehty se valinta, että jäsenvaltion ratifiointia tarvitaan. Onko se todellakin juridinen vaatimus? E Kiitos paljon puheenjohtaja. Pyrin olemaan tiivis ja selkeä esityksessäni ihan ensinnäkin haluaisin puhua siitä, että kaikki EUn toimielimet, erityisesti parlamentti, ovat todella panostaneet, että EU sitoutuisi tähän vammaisten ihmisten oikeuksia ja ihmisarvoa turvaavaan edistävään koskevaan sopimukseen. Tämä kansainvälinen sopimus olisi ensimmäinen kansainvälinen sopimus ihmisoikeuksista, jonka EU ratifioi. Haluan sanoa myös, että mitä tsekki ja ruotsalaiset ystävämme ovat jo tehneet, heidän, avus, heidän ansiostaan olemme edenneet neuvotteluissa paljon. Espanjalaiset haluavat myös, vakuutan teille sitä, espanjalaiset haluavat todella tehdä kaikkensa, jotta voimme viedä päätöksen tämän ratifiointiprosessin. Ja haluamme myös, että käytännön säännöt tulevat voimaan ennen kesäkuun päättymistä. Me luotamme yhteistyöhön komission kanssa ja yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa ratifiointiprosessissa. Tällä hetkellä haluaisin puhua teille, mihin on päästy tällä tiellä, mikä tie on kuljettu tämän, tässä sopimuksen tiimoilla. Toukokuussa 24 komissio, neuvosto antoi komissiolle viedä päätöksen neuvotteluudet EU-ssa, joka liittyi tähän YK ihmisoik- vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksia. 30. maaliskuuta 2007 allekirjoitettiin sopimus ja se astui voimaan vähän sen jälkeen. Se on ollut tehokas, kun me puhumme vammaisten oikeuksia ja oikeuksia puolustavasta sopimuksesta. Jäsen, jäsenvaltiot antavat sille kuuluvan tärkeän painoarvon. Mitäs tulee sopimuksen velvoitteisiin? Sekä EU että jäsenvaltiot omaavat niille kuuluvat toimivaltuudet. Se tarkoittaa sitä, että EU-jäsenvaltiot ovat sopijaosapuolia ja ne voivat näin ollen yhdessä sitoutua näihin velvoitteisiin, jotka kuuluvat tämän sopimuksen piiriin. Siihen kuuluu oikeudet ja yhteisesti jaetut toimivaltuudet. Kun on hyväksytty tämä yleinen ratifiointiinstrumentti, niin unionin pitäisi myös hyväksyä artikla 44 osan yksi mukaisesti se julkilausuma, jossa puhutaan niistä, ä, ä, niistä toimialueista, joille, joista voidaan antaa toimivaltuutta EUn jäsenvaltioille. Komissio tulee keskittämään kysymykset, jotka liittyvät sopimuksen toteuttamiseen. Eli komissiolla on tämmöinen keskittävä ohjaava rooli. Siinä on kyse myös käytännössäännöistä, ennen kuin tämä lopullinen, lopullinen ratifiointiinstrumentti otetaan käyttöön. Mikä on EUn toimivaltuutta? Komissio tulee edustamaan EUta kokouksissa, jotka liittyvät tähän YK, ihmis, ihmis, tähän YK yleissopimukseen. Se mainitaan artiklassa 40 ja se tulee toimimaan EUn nimissä kaikissa niissä kysymyksissä, jotka kuuluvat sen toimivaltuuksiin. Jos puhutaan toimivaltuuksista, jotka on jaettu EUn jäsenvaltioiden kesken, niin kummatkin osapuolet laativat etukäteen ne määräykset, jotka liittyvät siihen, miten EU voi osallistua näihin kokouksiin, jotka kuuluvat YK yleissopimuksen piiriin. Se tarkoittaa käytännössääntöä, joka pitäisi hyväksyä ennen kuin tämä ratifi- ratifiointiinstrumentti on otettu käyttöön EU:ssa. Mainituissa kokouksissa Komission ja jäsenvaltiot toimivat tiivissä yhteistyössä silloin, kun on kyse erityisesti niistä määräyksistä, jotka liittyvät valvontaan, tiedotukseen ja äänestämiseen. Määräykset, jotka liittyvät siihen, että taataan tiivis yhteistyö, tulisi sisältyä myös käytännessääntöihin. Lyhyesti sanottuna, käytännessäännöt ovat viimeinen vaihe ennen tämän sopimuksen ratifiointia. Käytännössääntö tarkoittaa sitä, että se on kiertänyt komissiossa ja viime perjantaina 19. helmikuuta se kävi viimeisen kierroksensa ja huhtikuussa toivottavasti se saa hyväksynnän jäsenvaltioiden toimesta. Samanaikaisesti Espanjan puheenjohtajakauden aikana Espanja pyrkii vahvistamaan vammaisten oikeuksia ja se pyrkii löytämään sellaisen keinon, jotta voidaan saada nykyiset mekanismit toimimaan paljon paremmin, kun on puhe, puhe ihmisoikeuksista, kun on puhe vuoropuhelusta ihmisoikeuksista. Me haluamme myös parantaa vammaisten ihmisoikeuksia ensisijaisesti. Sen takia Espanja on ajatellut luoda sellaisen instrumentin, jossa puhutaan vammaisten oikeuksista, jotta sitä voitaisiin käyttää hyvin Euroopan toimi, EUn toimielimissä ja EUn edustustoissa ja lähetystöissä ympäri maailmaa. Ja kuten Olli Rehn sanoi, mm, maaliskuun, huhtikuun 23. päivä 2009 sanoi, että tämän sopimuksen tavoitteet ovat jokaisen kansalaisen toive ja unelma, mutta se on myös minimitae sillä, että voimme todella suojata vammaisten ihmisten ihmisoikeudet ja ihmisarvoisen elämän koko EUn alueella. Kiitos. Kiitos erittäin paljon puheenjohtajavaltiolle ja herra Heredia Logiere tarkemmin sanottuna. Sitten seuraavaksi kutsumme keskusteluun rouva Belinda Paikin, joka siis edustaa Euroopan komission tasa-arvo- ja syrjinnän vastaista pääosastoa. Olkaa hyvä. Thanks very much, Chair. puheenjohtaja. Kiitokset siitä, että minut kutsuttiin tänne tänään. Ehkä voin asettaa tämän sopimuksen konteksti, kontekstiinsa näissä EU-puitteissa mitä tulee vammaisten tilanteeseen. Ja voisin puhua myöskin sitä, miten tämä sopimus hahmottelee meidän työtämme EUn toimielimissä, mutta myöskin suhteissamme kolmansiin maihin. Mutta ehkä minun tulisi aloittaa vastaamalla puheenjohtajan kysymykseen siitä, löytyykö jäsenvaltioista halua ratifioida tämä sopimus. Me emme mitään vastahakoisuutta ole kohdanneet. Kaikki jäsenvaltiot ovat sanoneet, että niillä on suunnitelmissa ratifioida tämä sopimus, mutta en nyt ymmärrä kaikkia tietenkään näitä juridisia ulottuvuuksia, mutta sen perusteella, mitä asiantuntijat näistä maista ovat minulle kertoneet, niin jäsenvaltioilla näyttäisi olevan erilaisia lähestymistapoja. Ne kaikki tarkistelevat, tarkastelevat lainsäädäntöänsä sen suhteen, ovatko ne yhteensopivia tämän sopimuksen kanssa ja joissakin jäsenvaltioissa sen jälkeen, kun on saatu selville, mitä lainsäädännössä täytyy tehdä, jotta sopimusta noudatetaan, niin tuossa vaiheessa ne sitten ratifioivat toisissa maissa ja tämä ehkä koskee sitä teidän parhaiten tuntemaanne maata. Tämä ratifiointi tapahtuu vasta loppuvaiheessa, vasta sitten kun lainsäädäntö noudattaa sopimusta. Eli Suomen kaltainen maa, joka on todellakin pitänyt kiinni siitä, että se noudattaa sopimusta, mutta se on kuitenkin ehkä yksi niistä viimeisistä jäsenvaltioista, joka tulee ratifioimaan. Olen hyvin iloinen siitä, että on jo jäsenvaltioita, jotka ovat jo ratifioineet, mutta meidän ei välttämättä tule olettaa, että ne, jotka eivät ole ratifioineet, eivät olisi ryhtyneet ratifiointitoimenpiteisiin. Meillä on kertomus tästä ja tulen selittämään teille hetken kuluttua, miten tämä tapahtuu. Kuten jo sanoin, niin haluaisin asettaa tämän sopimuksen puitteisiin, tämän yleisemmän työn puitteisiin. Euroopan unioni tietenkin on sitoutunut edistämään vammaisten asemaa sekä taloudellisesti, sosiaalisesti että poliittisesti. Meillä tietenkin on hyvin vahva sopimusperusta, jonka pohjalta tämä voidaan tehdä. Meillä on uudessa sopimuksessa artikla 10, joka asettaa vaatimuksen siitä, että meidän täytyy valtavirtaistaa kaikki toimintamme, mitä vammaisuuteen tulee. Ja tietenkin artikla 19 sopimuksessa sieltä löytyy perusta syrjinnän vastaiseen taisteluun, jos se perustuu vammaisuuteen. Sitten artikla 13 parlamentti on tukenut komission ehdotusta, jolla syrjintää vastaan taistellaan tämän artiklan 19 merkityksessä ja olemme iloisia siitä, että Espanja haluaisi tämän direktiivin saada voimaan, mutta tietenkin tämä vaatii yksimielisyyttä. Sitten toinen tärkeä osa työtämme, nyt kun sopimus on hyväksytty, niin tietenkin keskitymme tähän sopimukseen itseensä. Ensimmäinen perusihmisoikeussopimus, jossa otetaan myöskin alueelliset järjestöt mukaan, ja tämä on kattava ihmisoikeussopimus, johon nyt EU on liittymässä Kollegani Espanjasta jo mm, selitti tämän menettelytavan, jolla tähän sopimukseen liitytään. Ja aivan erityisesti tärkeää on se, että ne osa-alueet, joissa EUlla on toimivaltuuksia, niin niillä osa-alueilla noudatetaan sopimusta. Eli on ryhdytty tarkastelemaan kaikkea EUn lainsäädäntöä ja sitä, kuinka yhteensopivaa se on sopimuksen kanssa. Ja tämä valtaoikeusjulistus, se on hyvin yksityiskohtaista työtä. Sopimus luo myöskin pohjan muulle työlle ja aivan erityisesti kun teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa siinä, kun vaihdamme hyviä käytäntöjä, jaamme tietoa ja etsimme ratkaisuja eri tasoilla. Haluaisin antaa teille muutamia esimerkkejä siitä, miten tätä on tehty. Ensinnäkin meillä on jo vuosittainen menettely, joka koskee yhteis raportointia, mitä tulee siis lähestymisessä tähän sopimukseen. Itse johdan työryhmää ja tähän kuuluu edustajia kaikista jäsenvaltioista, mutta myöskin edustajia EFTA-maista ja myöskin kansalaisyhteiskunnasta ja muilta tahoilta esimerkiksi vammaisuusfoorumit ovat edustettuina. Ja vuonna 2007 sanottiin, että meidän tulisi laatia vuosikertomus tämän sopimuksen toteuttamisesta. Ja tämä ei koske ainoastaan jäsenvaltioita, vaan myöskin kansalaisyhteiskuntaa. Tämä siis julistetaan joka vuosi ja tänä vuonna tätä tulee tarkastelemaan ministeri ministerikokous toukokuussa Espanjan puheenjohtajuuden alaisuudessa. Tämä sopimus on hyvin vahva perusta komission jo tällä haavaa tekemälle työlle, kun me pyrimme laatimaan eurooppalaista vammaisuusstrategiaa, joka meidän toivomme mukaan tulee kattamaan vuodet 2010 ja 2020. Toivomme, että tämä hyväksytään kesä-heinäkuussa tänä vuonna. Monet täälläkin salissa istuvista ovat olleet mukana näissä pohdinnoissa ja tietenkin tästä on keskusteltu korkean tason työryhmässä. Haluaisin myöskin sanoa muutaman sanan siitä, miten tämä sopimus voi toimia viitekohtana suhteissamme kolmansiin maihin. Yleisesti ottaen toimintojemme tavoitteena on parantaa vammaisten tilannetta kehitysmaissa siten, että me vaadimme sopimuksen noudattamista silloin, kun on kysymys suhteistamme kolmansiin maihin ja kansainvälisillä näyttämöillä. Me haluamme myöskin valtavirtaistaa nämä vammaisuusasiat kehitysapuprojekteissa ja sitten tarkastelemme sitä, tuleeko EUn kehitysyhteistyöpolitiikassa saada aikaan mukautuksia. Voisin antaa muutamia esimerkkejä. Esimerkiksi oma pääosastoni on tukenut projektia, jossa on kysymys kansalaisjärjestöjen liittoumasta joka hoitaa kehitysyhteistyötä. Ja he ovat tuottaneet äh, tällaisen välineen, joka on saatavilla nettisivustoilla ja siellä äh, puhutaan näistä projekteista EUn ja jäsenvaltioiden välillä ja siitä, kuinka tärkeää sopimuksen noudattaminen on, jos vuosituhattavoitteet halutaan saavuttaa. Ja DG8 ja KOHOM, jotka ovat edustettuna täällä, niin he ovat käynnistäneet tutkimuksen siitä, miten EUn kehitysyhteistyö on saavuttanut vammaiset. Ja tämän perusteella sitten tehdään suosituksia strategisella ja operationaalisella tavalla, jotta voidaan parantaa tilannetta. Ja yleisesti ottaen viimeisen yhdeksän vuoden aikana EUn kehitysapu, sillä on rahoitettu noin 300 projektia, jossa on kysymys vammaisten auttamisesta 69 maasta ja meillä on 160 miljoonan budjetti. Tietenkin toimintaa täytyy tiivistää ja nyt meillä on sopimuspuitteet ja se on hyvin vahva puitekehys, jossa me voimme käydä keskustelua näiden maiden kanssa ihmisoikeusasioista, mutta voimme myöskin edistää kehitysyhteistyötä. Olemme tietenkin valmiit vastaamaan kysymyksiin, mutta minun mielestäni oli hyvin tärkeää, että meillä oli tämä mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä valiokuntamme kanssa. Eli voin päättää puheenvuoroni tähän 10 minuutin rajoissa. Ähm, Kiitoksia, Rova Paik. Haluaisin mainita tässä yhteydessä, että työllisyys- ja sosiaalisen valiokunta vastaa vammaisuuskysymyksistä, kuten hyvin tiedämme parlamentissa ja he aikovat laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön aiheesta. Ihmisoikeusalivaliokunta voi sitten pohtia, haluammeko me mahdollisesti laatia lausunnon tähän omalle mietintöön, mutta tästä ei nyt virallisesti ole keskusteltu. Ja halusin vain mainita tämän ohi mennen ja toivon, että tästä todellakin tulee mietintö ja lausunto. Nyt annan puheenvuoron Elisabeth Zölysille, joka edustaa vammaisfoorumia. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin arvoisille alustajille näistä puheenvuoroista. Liittyvät YK on yleissopimukseen. Todennäköisesti tulen rajoittumaan kysymyksiin ja huolin, jotka vielä nyt ovat avoinna Minulla on jotakin avoimia kysymyksiä. Ensimmäinen niistä on se, milloin EU-ratifiointi saadaan päätökseen, milloin asia saadaan vahvistettua YK-tasolla New Yorkissa. Te todennäköisesti tiedätte, mikäli olette seuranneet ratifioinnin edistymistä EU-tasolla, että tämä hoidetaan sillä olettamuksella, että jokainen jäsenvaltio on ratifioinut EUn yleissopimuksen ennen kuin YK sen sitten vahvistaa. EDF, eli vammaisfoorumi, on tästä eri mieltä monestakin syystä. Me katsomme, että tämä luo epävarmuutta, kun on kyse vammaisten suojelusta niissä maissa, jotka ovat jo ratifioineet yleissopimuksen. Nyt mikäli otan esimerkiksi oman maani, Unkarin, voin kertoa teille, että Unkari ratifioi ensimmäisten joukossa YK yleissopimuksen ja sen vapaaehtoisen lisäpöytäkirjan. Nyt olemme täytäntöönpanon vaiheessa jo. Nyt tämä vaihe on erittäin tärkeä, koska hallitus raportoi komitealle vammaisia koskevista asioista, tämän työn aloittaminen nyt vielä kesken. Ja tämä on erittäin tärkeää työtä. Me työstämme näitä asioita parhaillaan. Unkarissa vammainen henkilö voi tehdä valituksen, mikäli hänen oikeuksiaan on loukattu. Valituksen voi tehdä unkarilaisen tuomioistuimelle, mutta on erittäin epätodennäköistä, että tuomioistuin ottaa tämän asian hy- käsittelyn, mikäli loukkaus perustuu EU-lainsäädäntöön. Miksi? EU ei ole vielä mukana YK yleissopimuksessa ja jäsenvaltio, jäsenvaltioiden ei ole pakko pistää täytäntöön eurooppalaista lainsäädäntöä tällaisena minimilainsäädäntönä. Mikäli EUn ja YKn juridisia standardeita normit ovat yhdenmukaisia, niin kauan kuin näin ei ole, ihmisoikeusloukkaamuksilta on vain osittain suojassa. Puhumattakaan sitten siitä, että mikäli YK ja EU-normit olisivat erilaisia, niin tämä olisi vielä huonompi tilanne. Toinen kysymys, jonka olisin ottaa esiin, on päätös kutsua koolle tai vahvistaa EU-ratifiointia. Minun mielestäni tämä päätös on poliittinen päätös pikemminkin kuin juridinen. Yhteisö on aiemmin ratifioinut kansainvälisiä sopimuksia ennen yksittäisiä jäsenvaltioita. Tästä on ennakkotapauksia Esimerkkejä on lukuisia. Esimerkiksi Unescon yleissopimus, jolla suojataan kulttuurin, kulttuuriilmaisun monimuotoisuutta vuodelta 2005. Euroopan unioni ratifioi sen vuonna 2006, ennen kuin suurin osa jäsenvaltioista oli sitä vielä ratifioinut mukaan ottaneet Italia, Saksa, Portugali ja Alankomaat. Tällaisia tapauksia on kokonainen luettelo. Suurin osa niistä hyväksyttiin yksimielisesti, joten ei tätäkään argumenttia voi käyttää tässä yhteydessä. Siitä, että kaikki eivät vielä ratifioineet EUn sisällä. Saattaa että ihmiset joutuvat odottamaan vuosikausia vielä ennen kuin EUn ratifiointi saadaan päätökseen. Toivottavasti näin ei ole. Mitä täytäntöönpanoon sitten tulee? YK yleissopimuksen osalta. Me katsomme, että saman aikaan kun tehdään poliittisella puolella työtä, meidän täytyy niin ikään tehdä työtä täytäntöönpanon edistämiseksi ja pohtia sitä, miten täytäntöönpano toimii EU-tasolla. Olettamus on, että EU voi pistää täytäntöön yleissopimusta vain niin pitkälti kuin sen valtaoikeudet tämän sallivat. Komission sisällä keskustelta käydään ja puheenjohtaja maa on laatimassa toimintasääntöjä, niin kuin tässä todettiinkin, ja toimintasäännöt pitäisi saada päätökseen tai loppuun hiottua kesäkuun loppuun mennessä, niin kuin puheenjohtajan edustaja totesi. Tässä suhteessa haluaisin painottaa sitä, että koko yleissopimus viittaa täysimittaiseen vammaisten osallistumiseen silloin, kun tätä yleissopimusta pistetään täytäntöön. Me katsomme, että toimintasääntöjen laadinta määrittelee sen, miten, EUn yleissop- miten yleissopimus tulee toimimaan EU-tasolla. Ja uskoakseni sen Tämä on sopimuksen täytäntöönpano ja sen vuoksi kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla hyvin pitkälti mukana tässä toimintasääntöjen laatimistyössä, joten nyt tässä yhteydessä pyytäisin virallisesti sitä, että Euroopan vammaisfoorumi otettaisiin läheisesti mukaan tähän työhön. Miten sitten tämä toimintasäännöstö voisi toimia, mitä siellä voisi olla mukana? Voin tehdä joitakin ehdotuksia tämän toimintasäännöstön sisällöksi. Mitä tulee eurooppalaisen strategian täytäntöönpanon osalta, me katsomme, että yleissopimus pitäisi saada tunnetuksi, niin että kaikki osapuolet tietäisivät siitä. Tämä olisi erittäin tärkeää. Koska ei voi kuvitella, että yleissopimusta voidaan pistää täytäntöön, ellei tunne sen sisältöä ja sen mahdollisia todennäköisiä seuraamuksia. Tämä on yksi tärkeitä elementtejä. On yritetty, että olemassa olevia puutteita ja porsan reikiä analysoitaisiin ja ehdotaisiin toimia, joilla näistä aukoista päästäisiin eroon. Aikakysymys on erittäin tärkeä sinun kun on kyse vammaisesta henkilöstä. Me katsomme, että edistystä täytäntöönpanon osalta pitäisi saada nopeasti, mitattavalla tavalla, ja tämä pitää yhdistää jonkinlaiseen arviointiin, niin että voidaan tarkastella, miten on eristetty asioissa, jotta aika efekti myöskin tässä huomioon. Entä sitten instituutiollinen puitteisto? Se pitäisi selkeästi määritellä tässä toimintasäännöstössä. Neuvosto on todennut, että komission tehtävä on keskittyä täytäntöönpanon tärkeimpiin seikkoihin, mutta monia muitakin avoimia kysymyksiä on vielä avoina. Kuka komissiossa loppujen lopuksi vastaa tämän työn tekemisestä? Meidän kokemuksemme mukaan helpoin tapa olisi hoitaa asiat niin, että tarkasteltaisiin asioita horisontaalisesti ja käytännön tasolla sopimuksen osalta kautta kaiken EU-politiikan valtavirtaistelun tavalla. Komission puheenjohtajan alaisuudessa toimiva yksikkö voisi tämän hoitaa. Mihin asioihin sitten pitäisi keskittyä? työ. Näillä vammaisuutta käsittelevillä yksiköillä pitäisi olla oikeus pyytää tietoja muilta yksiköiltä, jotka liittyvät tämän YK-sopimuksen täytäntöönpanoon. Sillä pitäisi olla erittäin korkea asema EUn valtakoneistossa. Sillä pitäisi olla oikeus kerätä kaikkea tätä tietoa, jotta tämän kunnianhimoinen tehtävä voidaan toteuttaa. Tämä focal point yksikkö pitäisi hoitaa sellaiset, että on riittävästi resursseja ja henkilökuntaa. Mitä tulee sitten riippumattomiin mekanismeihin? Yleissopimuksen mukaan pitää luoda tällaiset mekanismit, jotta voidaan suojata, edistää ja vaalia ja valvoa yleissopimuksen täytäntöönpanoa. Tämä on yksi tämän yleissopimuksen uusia seikkoja. Ja tämän elimen puolueettomuus on erittäin tärkeää kuka olisi sitten tai mikä olisi tämä valvova elin EU:ssa, koska EU:ssa ei ole sellaista elintä tai tahoa, joka voisi näytellä tätä roolia. Usein on ehdotettu perusoikeusvirastoa tähän tehtävään, mutta se ei ole riittävän puolueeton, eikä sillä ole myöskään mandaattia pyytää näitä tietoja, että se tarvitsisi arviointia suorittaakseen, joten ehdotamme, että laadittaisiin uusi edin, elin. Tiettyjen periaatteiden valletessa. Kansaisyhteiskunnan pitäisi päästä mukaan erityisestikin erilaisten kansallisjärjestöjen. Perussopimus edellyttää sitä, että valtiolliset toimijat mahdollistavat sen, että vammaiset henkilöt ja heidän edustajansa pääsevät mukaan valvontaan. Kun laaditaan toimintasääntöjä, siinä pitäisi määritellä myöskin kansaisyhteiskunnan osallistumismahdollisuudet. Minulla on joitakin ehdotuksia tässäkin suhteessa. Näiden järjestöjen tahdon pitäisi päästä mukaan nimittämään henkilöitä, jotka toimivat tämän puolueettoman valvontamekanismin jäseninä. Meidän pitäisi päästä myöskin osallistumaan toimintaohjelmien suunnitteluun silloin, kun tarkastellaan YK ja sopimuksen täytäntöönpanoa ja varmistaa täytäntöönpanoa. Tämä tarkoittaa sitä, että ei pelkästään kutsuta heitä paikalle viime hetkellä, jotta kuullaan ohimennen heidän kommentteja sitten, kun tekstin laadinta on miltei lopuun saatettu, vaan pikemminkin meidän pitäisi päästä tasamittaisina osallistujina mukaan edistystä aikaansaamaan ja pistämään täytäntöön asioita kansalaisyhteisötasolla tehty työ pitää hoitaa sellaisella tavalla, että tätä varten on myöskin EUn budjetissa rahaa. Ja meidän työmme tätä merkittävästi huomioon. Mitä tulee parlamenttiin näin lopuksi? Toteaisin, että parlamentilla pitäisi olla roolinsa – niin kuin yleensäkin ihmisoikeuksien vaalien ominaisuudessa toivoisimme, että Euroopan parlamentti laatisi vuotuisen mietinnön tai kertomuksen YK sopimuksen täytäntöönpanosta. Komission puheenjohtajan pitäisi määrä ajoin myöskin raportoida EUlle tai pikemmin Euroopan unionin parlamentille edistymisestä ennen kuin tämä edistyskertomus toimitetaan sitten YKlle. Ja lisäksi pitäisi olla riittävät resurssit tätä vuotta työtä varten ja pyydän täyden puheenaikani. Put forward. Kiitokset. Te esititte hyvin relevantteja ja hyvin okaisiakin kysymyksiä, joita komission neuvoston ja YK tulisi pyrkiä ratkaisemaan. Eli nyt haluaisin sitten avata keskustelun. Herra Hauit on ensimmäinen puhuja puhujalistalla. Herra Hauit. President. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minun ääneni on hieman käheä pyydän anteeksi tätä ja pyydän puhujilta anteeksi sitä, että en päässyt heti alusta lähtien mukaan, mutta haluaisin kuitenkin onnitella teitä siitä, että tämä kuuleminen järjestettiin ja annan täyden tukeni sille. Tämä ei ainoastaan ole ensimmäinen YK on ihmisoikeusmekanismi, johon EU on nyt liittynyt, kuten Espanjan kollegakin tässä sanoi, kaiket kiitokset hänelle, vaan tämä on myöskin väline, jota me parlamentissa ja kautta Euroopan me olemme kampanjoineet tämän puolesta. Henkilökohtaisesti olin äh, ihan ensimmäisessä konferenssissa ja myöskin Lontoossa vuonna 2001, kun kampanjointi käynnistettiin. Ja kaikki tämän alivaliokuntamme valtuuskunnat, äh, jotka ovat vierailleet Genevessä – mutta tietenkin monia muitakin on Euroopassa. Monet erilaiset järjestöt ovat puhuneet tämän puolesta ja parlamentti on laatinut useita päätöslauselmia. Ja myöskin Irlannin hallituksella ja myöskin Hollannin hallituksella on ollut avainrooli tässä asiassa. Eli meidän tulisi antaa arvostusta EUn roolille tässä asiassa ja olen todella iloinen voidessani tukea sitä, mitä Espanjan kollega sanoi ja kannustan heitä siihen suuntaan, että he nopeasti siirtyvät ratifioinnin suuntaan. Toiseksi haluaisin myöskin tukea sitä, mitä Roa Pike sanoi ja se, mitä hän sanoi liittyen siihen, kuinka tärkeää ratifioiminen on. Sitten tämä valinnainen pöytäkirja, no hän kuten muutkin ovat tietoisia siitä, että tämä on erittäin olennainen osa tätä sopimusta, koska tämä raportointimekanismi on se, joka tekee näistä oikeuksista olemassa olevia. Ja kesti jonkin aikaa taivuttaa tietyt osapuolet tämän tärkeydestä, mutta nyt me olemme voittaneet tämän argumentin. Haluaisin, että komissio sanoisi keskustelun päätteeksi hieman enemmän tästä screening-menettelystä, jota komissiossa nyt harjoitetaan, jolla siis tarkastetaan olemassa olevaa EU-lainsäädäntöä ja sen yhteensopivuutta tämän sopimuksen kanssa. Tätä tulisi valottaa hieman enemmän omassa jäsenvaltiossani Isossa-Britanniassa epäröitiin hieman, koska me haluamme aina hoitaa kaiken täydellisesti ja sen sijaan, että olisi sanottu, että tämä on todella hyvä sopimus ja ratifioidaan se todella nopeasti, niin sitten sanottakin, että no meillä on 200 vuotta vanhaa laki ja tämä nyt ei välttämättä ole yhteensopiva, eli nyt haluamme kuusi vuotta lisäaikaa, jotta tarkastelemme tätä yksityiskohtaisesti. En ehdota, että komissio toimisi näin, mutta tämä kuitenkin osoittaa, näyttää toteen sen, että jos tällä sopimuksella on määrä olla joku merkitys Euroopalle, niin meidän täytyy täytäntöönpanna sitä. Ja jos me EUna äh, liitymme tähän sopimukseen, niin meidän täytyy täytäntöönpanna tätä. Ja tietenkin komission kollegat ovat täysin sitoutuneita tähän, mutta olisi mielenkiintoista kuulla, sitä, kuinka tässä on otettu edistysaskeleita. Ja sitten myöskin ihmisoikeusvaltuutetun toimiston edustajan kommentit myöskin olivat tervetulleita meidän kaikkien kannalta. Muistan edellisellä vaalikaudella, kun vuosittainen ihmisoikeuskertomus valmisteltiin tässä valiokunnassa, niin tilanne oli noin 50-50, kun puhuttiin siitä, että ovatko poliittiset oikeudet ihmisoikeuksia olisi. On mukava nähdä, että nyt on päästy tästä eteenpäin. On monia esimerkkejä esimerkkejä siitä, että esimerkiksi sähkösokkeja on käytetty mielisairaiden kohdalla. Esimerkiksi avohoidossa olevat ihmiset omissa maissamme ja Itä-Euroopassa, he ovat hyvin haavoittuvassa asemassa, heillä ei ole mahdollisuutta asianajajiin ja heihin kohdistetaan seksuaalista ja fyysistä väkivaltaa. Tämä on hyvin kiistanalainen asia Toisin sanoen täytyisi heillä olla tasavertainen pääsy koulutukseen. Ja kuten monet ovat sanoneet, että sekin on osa ihmisoikeutta. Nämä ovat perustavaa laatua olevia ihmisoikeusasioita ja meidän täytyy, ei ainoastaan tässä valiokunnassa, vaan kautta Euroopan unionin toimielinten tunnustaa tämä. Sitten mitä tulee EDFn puhujan suhteen, No, te puhuitte hyvin tärkeistä asioista, joista yksi tulisi toistaa. Toisin sanoen täytyy saada vammaiset mukaan New Yorkissa käytäviin keskusteluihin teidän järjestöstänne ja Disability Forumista, Isosta Britanniasta ja monesta muustakin järjestöstä. Eli jos me haluamme kunnioittaa sopimuksen henkeä, niin silloin vammaiset täytyy täytäntöönpanovaiheessakin ottaa mukaan. Tästä olen täysin samaa mieltä. Ja sitten perustetaanko uusi virasto, jotta Pariisin periaatteita noudatetaan. No, kuten te tiedätte, rouva puheenjohtaja, niin samantyyppisiä keskusteluja on käyty näiden kansallisten ihmisoikeusvirastojen suhteen, kunnioittavatko ne Pariisin periaatteita vai ei mutta tulisiko nyt sitten perustaa uusi virasto vai tulisiko meidän tukeutua olemassa olevaan perusoikeusvirastoon, niin tämän suhteen olen hieman avomielisempi. Yleensä vammaisfoorumit puhuvat äh, tällaisen toiminnan puolesta, mutta me voisimme pohtia tätä, emmekä sodi sitä vastaan, mitä täällä tänään on sanottu. Ja sitten vielä lopuksi, mitä tulee sopimuksen ratifiointiin ja erityisesti suhteessa niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät ole vielä ratifioineet, No, meillä on jo edustusta YKssa ja näiden maiden tulisi hävetä, kun toimivat tällä tavalla jälkijunassa, koska on kuitenkin maita Euroopan unionin ulkopuolella, jotka olisivat valmiita ratifioimaan. Meidän tulisi kaikissa tapauksissa pyrkiä minimisoimaan, minimoimaan se, että sinne liitetään varaumia. Jotkut maat, jotka eivät usko täytäntöönpanoon, niin koettavat välttää vastuutaan varaumien kautta ja on hyvin tärkeää, että suhteessa tähän sopimukseen näin ei käy. Ja toivon mukaan tämä tulee olemaan yksi tämänkin kuulemisen lopputulos. No, um... Kiitos paljon herra Howitt. Tällä hetkellä muita puheenvuoropyyntöjä ei taida ollakaan, joten haluaisin lisätä itse muutaman kysymyksen seikkaan, jonka herra Haueta jo mainitsikin. On aivan totta, että mikäli olemme niin skeptisiä perusoikeusviraston suhteen ja sen riippumattomuuden suhteen, niin kuin Raul totesi, niin tämä lausuma minua hieman hämmästyttää. Tietystikin parlamentin tehtävä on silloin vahvistaa sitä mandaattia, joka virastolla on, ja ylipäänsä vahvistaa tätä instituutiota. Instituutioiden kartoitus on meneillään parhaillaan. Toinen kysymykseni liittyy, miten nyt sanoisinkaan, vastahakoisuuteen tai edelleenkin esiintyy jossakin jäsenvaltiossa ratifioida yleissopimus. Niillä saattaa olla huoli, jotka liittyvät rahoitukselliseen taakkaan esimerkiksi joutuisaa sitä, kuka maksaa viulut, kun halutaan varmistaa, että yhteiskunta tarjoaa tasavertaiset mahdollisuudet esimerkiksi rullatuoli, pyörätuoli potilaille liikkua vapaasti ympäristössään. Olisin kuulla näitä kustannuksiin ja taakkaan liittyviä kysymyksiä. Ovatko nämä ehkä päällimmäisenä näiden vasta jäsenvaltioiden mielissä? Ja miten näistä ongelmista päästäisiin yli? koska muita kysymyksiä ei ole, niin pyytäisin, että arvoisat asiantuntijamme nyt käyttäisivät loppupuheenvuoron. nyt haluan, kuka halusi, en tiedä kuka halusi ensimmäisen puheenvuoron. Ehkä Espanja puheenjohtajamaan edustajana. Ja Nogueira, olkaa hyvä. Kiitos, rouva puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Minä haluaisin vielä kerran sanoa, että Espanja on sitoutunut ratifiointiin, koko siihen prosessiin yleissopimuksen ratifiointiin ja haluan vain muistuttaa teille päivämääristä, jotka olemme kirjanneet itsellemme. Se on tavoitteena Espanjan puheenjohtajakaudella saada käytännössäännöt hyväksytyksi ennen heinäkuun loppua. Sen jälkeen voitaisiin, siis me keskustelemme tästä käytännössäännöstä, joka on nyt lausuntokierroksella komissiossa. Meillä on ihmisoikeustyöryhmä, joka paneutuu siihen huhtikuussa syvällisemmin kun käytännön on hyväksytty, me voimme siirtyä seuraavaan askeleeseen, joka tarkoittaa EUn liittymistä tähän yleissopimukseen, joka on ensimmäinen ihmisoikeussopimus, johon EU liittyy. Ei enempää tällä kertaa. Kiitos. Thank you very much. Um, who would, um, would, uh, Mrs. Pike. Haluaisiko Roa Pike vastata komission nimissä? Niin. Kyllä ja pyydän myöskin kollegani Supaa sanomaan jotakin tästä tarkastelumenettelystä. Ehkä minun tulisi lähteä liikkeelle korjaamalla tai puuttumalla tiettyihin huolenaiheisiin, joita EDFn kollega ilmaisi liittyen siihen, että mitään muodollista sopimuksen ratifiointia ei YK on taholta ole tapahtunut. On harhaanjohtavaa sanoa, että sopimuksella ei olisi ollut poliittisia vaikutuksia, mutta myöskin juridisia vaikutuksia. Euroopan unioni, kun se on allekirjoittanut tämän sopimuksen, niin sillä on nyt jo sitoumuksena olla ryhtymättä sellaisiin toimiin, jotka sotisivat tätä YK-sopimusta vastaan. Eli allekirjoittamalla sopimuksen EU on jo ottanut tiettyjä sitoumuksia kontolleen artikkelissa, joka European Voice-lehdessä julkaistiin hiljattain. Siellä puhuttiin näistä seuraamuksista, joita äh, sopimuksen äh, allekirjoittamattomuudella olisi. Ja tämä äh, esimerkki, joka annetaan, liittyy tähän valitusmekanismiin ja valinnaiseen pöytäkirjaan, ja siitä jäsenvaltiot eivät ole vielä sopineet. Komissio on tehnyt ehdotuksen sopimuksen ja valinnaisen pöytäkirjan hyväksymisestä, mutta jäsenvaltiot päättivät, että ne puhuvat tässä vaiheessa ainoastaan sopimuksesta eikä valinnaisesta pöytäkirjasta. Täytyy muistaa, argumenttinne liittyivät siihen, että täytyy saada mahdollisimman nopeasti sopimusvoiman ja työvälineet käyttöön, mutta tämä valinnainen pöytäkirja on nyt jumissa neuvostossa. Sitten kansalaisjärjestöjen rooli. No komissiossa me olemme sitoutuneita sille periaatteelle, jota myöskin EDF edistää. Toisin sanoen ei tule puhua näistä asioista ilman meitä ja tästä syystä komissio onkin iloinen, kun se voi osallistua EDFn rahoitukseen ja tästä syystä EDF aivan erityisesti osallistuu kaikkiin korkean tason työryhmän kokouksiin ja myöskin teidän osuutenne tämän korkean tason työryhmän kertomukseen, jota ollaan viimeistelemässä. Ja tämä kertomus tulee auttamaan jäseniä täällä, mutta myöskin laajempaa yleisöä ymmärtämään, mitä jäsenvaltioissa sopimuksen täytäntöönpanon suhteen on tapahtumassa ja missä on ongelmia esimerkiksi tietyt mukautustoimenpiteet, jotka ovat, joihin liittyy kustannuksia. Kertomus on tärkeä myöskin siinä mielessä, että se auttaa meitä ymmärtämään niitä vaikeuksia, joita jäsenvaltioilla ehkä on näiden, tämän juridisen kapasiteetin suhteen, josta täällä kollega puhui. Sopimus puhuu vammaisuudesta hyvin laajassa merkityksessä. Hyvin usein puhutaan mukautuksista, joita tulisi tehdä sellaisten henkilöiden kohdalla, joilla on liikuntarajoitteita, mutta tietenkin tämä sopimus koskee muunlaistakin vammaisuutta, esimerkiksi eh, juridinen jäävyys tai eh, meillä on korkean tason ryhmä, jossa käsitellään esimerkkejä siitä, miten jäsenvaltiot ovat puuttuneet näihin kysymyksiin ja mitä ongelmia on vielä jäljellä. Me olemme saaneet myöskin kansalaisyhteiskunnalta hyviä vinkkejä näiden hyvien käytäntöjen suhteen. Sitten perusoikeusviraston riippumattomuuden suhteen odotan innolla sitä, mitä EDF tulee sanomaan. Mutta ehkä Maria Zuba kollegaani Vammaisuusliitosta voisi kertoa siitä prosessista, jonka komissio kävi läpi tarkastellessaan tätä olemassa olevaa lainsäädäntöä ja sen suhdetta tähän uuteen sopimukseen. Ja kuinka tässä harjoitettiin tällaista dynaamista luettelointia, koska me pyrimme pitämään silmällä kokonaista, kokonaista lainsäädännön kirjoja. Eli annan puheenvuoron kollegalleni. Like to uh, remind you. Kiitos. Haluan muistuttaa teitä siitä, että ennen kuin esittelemme ehdotuksemme johtopäätöksiksi yleissopimuksen osalta, muistuttaisin teitä liitteestä, jossa luetellaan niitä lainsäädäntöaloitteita tai lainsäädännön osia, jotka antavat ei ole kompetenssien pätevyyden toimia asiassa. Pääjohtajat ovat nyt ryhtyneet kartoittamaan nykyistä lainsäädäntöä yhteensopivuuden suhteen. Me teemme itsekin kartoitustyötä niin kuin te annamme johtopäätöksiämme ja kun tarkastelemme ensin komission tekemää työtä ja myöskin neuvoston päätöksiä ja parlamentin hyväksyntää, jotka nähdäksemme antoivat erittäin myönteisen panoksen tähän työhömme. Johtopäätöksemme on se, että tämä screening-työ on tehty, mutta täytyy muistuttaa jotakin asioista. Ensinnäkin tässä toimivaltuuksia koskevassa julkilausumassa on kohta, jossa todetaan, että Euroopan unionin lainsäädäntö kehittyy, se on dynaamista ja unionin valtaoikeudetkin muuttuvat. Tietystikin kyse on dynaamisesta muuttuvasta prosessista, joten uusia elementtejä tulee mukaan ja niitä täytyy tarkastella aina. Tässä voidaan mainita esimerkiksi kansainvälinen oikeus, artikla 18 Viinin sopimusoikeudesta ja myöskin kansainvälinen lainsäädäntö muutoinkin, koska EU on jo allekirjoittanut sopimuksen, jolla se pyrkisi, joka estää sitä ryhtymästä pyrkimyksiä vesitettäisiin yleissopimuksia. Aina kun tulee uutta lainsäädäntöä ja uutta kehitystä, täytyy tarkastella aina, onko tämä lainsäädäntö sellaista, että se on yhdenmukaista perussopimuksen kanssa. Koska sitten kun on allekirjoitus suoritettu, sitten ei voi toimia enää lainsäädännön vastaisesti, antaa sellaista lainsäädäntöä, joka olisi tämän sopimuksen sääntöjen vastaista Lisäksi meidän täytyy arvioida sitä, että aina kun lainsäädäntöä saadaan, täytyy varmistaa, että EU saa uutta toimivaltaa. Tämä, tässäkin tapauksessa pitää silloin toimivaltuuksia koskeva julkilausumaa uuden aikaista ajantasaista säännönmukaisesti. Komissio tarkastelee jatkuvasti uutta lainsäädäntöä tässä, valo, tässä valossa. Ja kun ehdotus tehtiin, se tehtiin yhdessä kaikkien asiasta vastaavien komission pääosastojen ja neuvoston kanssa ja parlamentillakin oli oma roolinsa, koska se antoi sitten myönteisen lausunnon. I would also like you to touch a little bit, um... Haluaisin, että puhuisitte myöskin tästä haasteesta, josta kollega puhui liittyen tähän valvovaan elimeen. Haluaako joku tästä sanoa jotakin? Näen, että Espanja puheenjohtajan edustajana haluaa puheenvuoron. Ihan lyhyesti haluan korostaa erästä seikkaa. Täällä on puhuttu vapaaehtoisesta lisäpöytäkirjasta huhtikuussa keskustellaan tästä EUn liittymisestä tähän pöytäkirjaan. Kiitos. Okay. So, um, are there any more? Hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Jos ei, niin voimme päättää tämän keskustelun. niin minä en valitettavasti voi antaa teille puheenvuoroa. Pyydän anteeksi, tämä ei ole sellainen kokous, jossa käytäisiin julkista keskustelua. Se ehkä tullaan käymään jossakin myöhäisemmässä vaiheessa, mutta ei nyt. Roa Solossi, hyvin lyhyesti. Actually, um, the point of my... Niin, itse asiassa puheenvuoroni ydin oli se, että vammaisjärjestöjen mukaan ottamista tarvitaan kaikissa prosesseissa, jotta pystytään tekemään päätöksiä siitä, kehen keskitytään YK-sopimuksessa, kuka hoitaa tämän riippumattoman valvonnan, koska hiljattainhan julkistettiin tutkimus ihmisoikeuskomission toimesta ja siellä puhuttiin siitä, että kyseeseen voi tulla useampi elin. Tästä täytyy keskustella, koska me haluaisimme parhaan ratkaisun, eikä sitä voida tehdä ilman keskustelua. Kiitos. Valitettavasti tämä esityslistan kohta on nyt viety päätökseen ja nähtäväksi jää, miten sitten työllisyysvaliokunta hoitaa tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön ja me tietenkin ehkä haluaisimme tulla tähän menettelyyn mukaan ihmisoikeuksien alivaliokuntana. Sitten viimeinen varsinainen esityslistan kohta, joka onkin todella herkullinen. Se on myöskin historiallinen, koska ensimmäistä kertaa Euroopan unioni sillä on oikeus liittyä kansainvälisten järjestöjen jäseneksi ja tässä puhutaan institutionaalisista näkökohdista, jotka liittyvät siihen, että Euroopan unioni liittyisi ihmisoikeuksien perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen. Tässä meillä on lausuntoluonnos, jonka alivaliokuntamme jäsen herra Breda on laatinut. Me olemme myöskin kutsuneet asiasta vastaavasta perussopimusvaliokunnasta Ramon Joregi Atondon paikalle. Onko hän paikalla? Hän ei ole vielä paikalla. Ja sitten myöskin Ginga Kaal joka on äh, lausunnon valmistelija äh, assosioidusta valiokunnasta, siis kansalaisvapauksien valiokunnasta. Roa Gaalkaan ei ole vielä paikalla, mutta joka tapauksessa meidän lausuntomme valmistelija on paikalla. Ja haluaisin toivottaa myöskin ystävämme herra Fresnesin paikalle. Hän on, äh, hän edustaa herra Frösnes ja hänen mukanaan on herra Humbert de Biolay, joka tätä Liaison toimistoa johtaa. Paikalla on myöskin herra Kremer ja Roa Bellart Euroopan unionin komission oikeudellisesta yksiköstä, koska tämä on niin monimutkainen juridinen asia, mutta haluaisin ensin olla yhdestä asiasta iloinen, ja se on se, että vihdoin viimein Venäjän Duuma on ratifioinut tämän pöytäkirjan 14, ja se on ollut kansainvälisille järjestöille suuri este liittyä tähän mukaan. Ja rouva Catherine Ashton on sanonut tässä yhteydessä, että tämän pöytäkirjan neljättä täytäntöönpano vahvistaa sopimusta ja tekee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimista tehokkaamman ja vahvistaa sen roolia ihmisoikeuksien puolustamisessa Euroopassa. Niin, ja jos on tarvetta keskustella tätä, tästä vammaisopimuksesta, niin pyytäisin teitä käymään nuo keskustelut tuolla salin ulkopuolella, koska meidän täytyy nyt pystyä keskittymään tämän, tähän hyvin monimutkaiseen aiheeseen. Ensimmäisenä herra Preda. Merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Esittelijä oli vielä paikalla, koska samaan aikaan AFKO-valiokunnassa käydään keskustelua, joka ei ole vielä ole päättynyt. Jos sopii, niin minä kuitenkin voin esittää tässä joitakin näkemyksiä muutamin sanoin. Meillä on tämä lausuntoluonnos. Siellä on muutamia kohtia. En aio lukea tätä kokonaisuudessaan. Minä vaan tulen tekemään joitakin huomioita. Ja meidän täytyy pitää mielessä, että Lissabonin sopimus on yleisellä tasolla vahvistanut ihmisoikeuksien perusvapauksien suojaamista EU:ssa ja samalla myös ulkopuolella. Se on vahvistanut EUn suhteita kolmansiin maihin. Ja, ja näin ollen näiden kolmansien maiden kansalaistenkin ihmisoikeukset ja perusvapaudet ovat tulleet turvatuimmiksi. Jos me puhumme EUn perus se on juridisesti sitova. Meidän täytyy myös muistaa, että artikla 6, joka kohdassa sanoo, tässä lainaan, EU liittyy eurooppalaiseen Euroopan unionin ihmisoikeuksien perusvapauksiin sopimukseen, vaikka ei olisikaan yksityiskohtaisia säädöksiä tai määräyksiä sen institutionaalisista näkökohdista vielä. Tässä mietintö luonnoksessa siis minä korostin joitakin omasta mielestäni tärkeitä näkökohtia. Haluaisin nyt esitellä ne teille lyhyesti. Ne on kolme tärkeintä ovat seuraavat. Ensinnäkin on kyse vuoropuhelusta, ihmisoikeuksista kolmansien maiden kanssa. On kyse toisekseen menettely, aspekseista, joka tarkoittaa toimivaltuuksien jakamista yhteisötasolla. Kolmanneksi on kyse siitä, että EUn valtuuskunnittain osallistutaan eri Euroopan neuvoston instansseihin. Minulla on näistäkin joitakin kommentteja, ne on koottu tähän mietintöluonnokseen, jonka olen laatinut. Mitä tulee tähän ensimmäiseen kohtaan, eli vuoropuheluun ihmisoikeuksista, haluaisin ihan ensinnäkin muistuttaa teille sen tosiasian, että kun perustettiin maa, tälle maan osalle ihmisoikeusalue, se perustui vuoropuheluun ihmisoikeuksista meidän itäisten naapuriemme kanssa, jotka ovat liittyneet myös eurooppalaiseen ihmisoikeutta turvaavaan sopimukseen. Toinen kohta on se, että vahvistetaan vuoropuhelua meidän itäisten naapuriemme kanssa – samassa mielessä vuoropuheluhengessä on kyse siitä, ainakin näin uskoisin, erästä tärkeästä asiasta, joka on EUn uskottavuuden kohottaminen kolmansissa maissa. Tämä EUn liittyminen tulisi olemaan tapahtunut tosiasia, jolloin EUn uskottavuus kolmansissa maissa tulisi huomattavasti vahvistumaan toinen mainitsemani kohta, joka mielestäni on tärkeä, eli menettelytapakysymykset. Jos ajatellaan ihan menettelytapakohtaisesti, niin Lissabonin sopimuksen kohta kahde, kappale kahdeksan edellyttää, että luodaan mekanismit, jonka myötä voidaan selkeästi jakaa vastuualueet jäsenvaltioiden kesken ja myös samassa mielessä unionin sisällä. Eli on olemassa se mahdollisuus epäilyksiin, miten vastuut jaetaan. On tärkeää korostaa tässä yhteydessä, että meidän täytyy myös paikantaa eh, Itä-Länsi-akseli myös EUn määräysvallan piirissä, ja tämä täytyy ottaa huomioon myös juridisessa mielessä, tuomioistuin mielessä. Eh, meidän täytyy muistaa myös kolmannen maat ja muut mantereet. Kolmas kysymys, jonka on, mielestäni on tärkeä, on EUn osallistuminen Euroopan neuvoston eri instansseihin, kuten eh, Haureguin mietinnössä on otettu hyvin esille. Samoin olen itse ottanut nämä asiat esille, jotka ovat tulleet esille AFKO-valiokunnassa tässä mietintöluonnossa sanon, että EU pitäisi pystyä osallistumaan äänestysoikeudella joihinkin ministeritason kokouksiin tietyissä tapauksissa. Ja aivan erityisesti silloin, kun tämä ministerikomitea harjoittaa, sillä on oikeus puuttua Euroopan tuomioistuimen langettamiin päätöksiin. Sillä on myös oikeus konsultoida tuomioistuinta ja sen täytyy myös pystyä voida konsultoimaan ihmisoikeusasioista vastaavan ministerikomitean päätöksiin. Minä olen myös sanonut, että kuinka demokraattinen valvonta on tärkeää, että parlamentin täytyy voida harjoittaa sitä nimitysmenettelyissä silloin, kun on kyse edustajasta tai edustajista EU-ssa e tässä kyseisessä ministerikomiteassa ja ihmisoikeuskomiteassa. Toisaalta taas on ihan selvää, että jos ajatelemme esittelijä Atondon mietintöluonnostoa, Hauriki Atondon mietintöluonnostoa, siinä sanotaan, kuinka parlamentin pitäisi pystyä voida nimetä edustajia Euroopan neuvoston yleiskokoukseen silloin, kun siellä keskustellaan nimenomaan ihmisoikeuksista. Mielestäni tässä pitäisi kuitenkin olla tarkkana, että parlamentin toimivaltainen valiokunta olisi myös mukana tässä valtuuskunnassa, tässä erityisvaltuuskunnassa tässä muutama sana johdannonomaisesti käynnistääksemme tämän keskustelun. Kiitos paljon. Kiitos herra Preda tästä esittelystä. Voimme varmasti tutkia lähipäivinä tarkemmin teidän lausuntoluonnostanne ja ehkä tässä vaiheessa jo sanonkin, että tässä on asetettu määräajaksi 25. päivä helmikuuta kello 12 muutosehdotusta jättämiseen ja niistä voimme varmaan teidänkin kanssanne keskustella, jos jotakin tarvetta ilmenee. Äh, sitten haluaisin kutsua keskusteluun suurlähettiläs Frösnesin. Olkaa hyvä. Te varmasti kerrotte, minkä takia on tärkeää, että, että Euroopan unioni liittyy ja, ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia se sitten antaa siellä Euroopan neuvoston puolella. Um, thank you very much, uh, Madam President. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Oikein mielelläni jaan kanssanne ja valiokuntanne jäsenten kanssa Euroopan neuvoston mietteitä asiasta. Se, että Euroopan unioni liittyy Euroopan ihmisoikeussopimukseen, meidän mielestämme se on hyvin huomattava poliittinen ja juridinen tapahtuma, ei ainoastaan Euroopan unionin tai Euroopan neuvoston kannalta, vaan kaikkien eurooppalaisten kannalta. Ja aivan kuten puheenjohtajakin sanoi, niin kaksi tärkeää tapahtumaa ovat pedanneet tietä EUn liittymiselle. Tässä mm, ajattelen Lissabonin sopimuksen voimaan astumista ja se, että Venäjä on ratifioinut tämän sopimuksen pöytäkirjan numero 14. Venäjän oikeusministeri Kovalnjov, hän jätti tämän ratifiointi äh, asiakirjan Laakkenin kokouksessa viime torstaina. Eli tämä astuu voimaan nyt sitten ensimmäinen kesäkuuta 2010. Nyt meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus luoda mantereen laajuinen ihmisoikeusalue, jossa 47 hallitusta ja EUn toimielimiä, niitä sitovat samat ihmisoikeusnormit ja joita tarkastellaan samoin, samanlaisten ihmisoikeustuomioistuinten kautta. EUn liittyminen tähän sopimukseen on sekä poliittisesti että juridisesti äärimmäisen tärkeää ja tästä meitä jo muistutti järjestömme puheenjohtaja, pääsihteeri Turbron Jaagland silloin, kun hän viime viikolla kävi tästä neuvotteluja täällä Brysselissä komission jäsenten Redingin ja Malmströmin kanssa. Ja minun täytyy sanoa, että kuuntelin mielenkiinnolla herra Pradan puheenvuoroa tässä ihan hetki sitten ja hän sanoi, että EUn liittyminen ihmisoikeussopimukseen myöskin pönkittää EUn uskottavuutta. Ja minun mielestäni tämä on todella hyvä pointti poliittisesti. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että herra Jaakland pääsihteerimme, hän piti pääpuheen European Policy Centerista viime torstaina ja hän viittasi aivan samaan asiaan ja hän sanoi, jos nyt voin siteerata häntä, hän sanoi aivan samalla tavalla ja minun mielestäni tämä on merkittävää. Eli siteeraan nyt pääsihteeriä viime torstailta. Hän sanoi, hyväksymällä toimielintensä toimet ja alistamalla ne samaan valvontamenettelyyn, jota, joka pätee kaikkiin jäsenvaltioihin. Tämän kautta Euroopan unioni lähettää hyvin vahvan viestin kaikille Euroopan kansalaisille siitä, että aivan kutenkin, kuten jäsenvaltionsakaan EUkaan ei ole lain yläpuolella, mitä tulee ihmisoikeuksiin. Ja täten voidaan tehdä valituksia silloin, kun tätä eurooppalaista ihmisoikeussopimusta Euroopan unioni on rikkonut. Ja nämä tapaukset käsitellään Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Ja kansalaisilla on samanlainen suoja suhteessa niihin toimiin, joita EU on suorittanut, kuin mitä, mitä oikeuksia kansalaisilla on silloin, kun on kysymys jäsenvaltioiden yksittäisistä toimista. Toisin sanoen Euroopan neuvosto odottaa nyt innolla tätä voimanaastumisprosessia ja se tulee tekemään kaikkensa, jotta se tekee yhteistyötä, jotta päädytään, saadaan aikaan rakentavia ratkaisuja ystävien ja kumppanien kanssa tässä suuressa hankkeessa. Rakentava yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on välttämätöntä ja haluaisinkin kiittää teitä, rouva puheenjohtaja, siitä, että minut on kutsuttu tähän näkemysten vaihtoon ja olen käytettävissänne ja valmis tekemään yhteistyötä vastaamaan kysymyksiin, joita parlamentilla on hetkellä millä hyvänsä tähän tärkeään asiaan liittyen. Voin myöskin kertoa teille ja kollegoillenne, että perussopimusvaliokunta täällä Brysselissä on kutsunut Euroopan neuvoston parlamentaarisen kokouksen alivalioku- ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajan Roa Bemelmans Videkin puhumaan tästä asiasta 18. maaliskuuta tänä vuonna valiokunnassa järjestettävässä kuulemis- kuulemistilaisuudessa. Tietenkään en voi vielä vastata kaikkiin liittymisprosessiin liittyviin kysymyksiin. Tänään me olemme tietoisia siitä, että tämä on juridisesti ja teknisesti hyvin monimutkainen asia. Se, että EU eh, liittyy tähän sopimukseen ja se on monimutkainen sekä Euroopan neuvoston että Euroopan unionin kannalta. Tämän valiokunnan eh, lausuntoluonnos, jonka luin huolella ja jossa keskitytään institutionaalisiin ulottuvuuksiin, niin siellä otetaan esille hyvin relevantteja kysymyksiä ja olen täysin luottavainen sen suhteen, että rakentavia ratkaisuja löydetään näihin teitä huolestuttaviin kysymyksiin, jotka liittyvät näihin juridisiin sitoumuksiin. kuoressa voitaisiin sanoa, että tässä on kysymyksessä ei-valtiollisen osapuolen liittyminen sellaiseen juridiseen välineeseen, joka on suunniteltu Euroopan neuvoston jäsenmaita varten. Ja kaikilla näillä jäsenvaltioilla on kollektiivista vastuuta tämän sopimuksen puitteissa, ja tämä täytyy pitää mielessä silloin, kun me valmistelemme tätä liittymisprosessia. Kaikki sopimusosapuolet, ne täytyy ottaa mukaan tähän prosessiin, ja Euroopan unionista tulee 48. sopimusosapuoli tässä välineessä. Meidän päämäärämme tulisi olla toivottaa tämä uusi sopimusosapuoli tervetulleeksi tähän järjestelmään ilman, että muutetaan sen luonteenpiirteitä. Ja tästä syystä meidän tulisi tehdä mahdollisimman vähän muutoksia tähän sopimusjärjestelmään. Enemmänkin tulisi tehdä mukautuksia ja ainoastaan silloin, kun ne ovat välttämättömiä. Kun puheaika nyt on niin vähän, niin haluaisin vain viitata muutamaan asiaan, joihin liittymisprosessissa tullaan puuttumaan. Ensinnäkin tämä liittymissopimuksen sisältö. Tulisiko siinä rajoittua sopimukseen tehtyviin tehtäviin tarkistuksiin vai tulisiko se laajentaa käsittelemään laajempia kysymyksiä, esimerkiksi niiden henkilöiden status, jotka osallistuvat oikeuskäsittelyihin EUn nimissä? Toiseksi, kuten tiedätte, tullaan valitsemaan tuomari EUn nimissä. Ja sitten on kysymyksiä, jotka liittyvät hänen rooliinsa tuomioistuimessa ja niihinkin täytyy löytää vastauksia. Kolmanneksi tullaan myöskin puhumaan Euroopan neuvoston ministerineuvostossa neuvoston koostumuksesta siinä, kun se valvoo Strasbourgin tuomioistuimen päätöksiä ja sen roolia sitten EUn ministerikokouksissa koska se tulee olemaan edustettuina silloin, kun on kysymys tuomioiden täytäntöönpanosta. Ja sitten neljäntenä ja viimeisenä johdonmukaisuuden nimissä voisin ehkä ehdottaa, että koska EU ei automaattisesti tule tämän valinnaisen pöytäkirjan jäseneksi, kun se liittyy varsinaiseen sopimukseen, niin tästäkin jäsenyydestä tulisi keskustella tämän prosessin myötä. On muita hieman vähemmän tärkeitä asioita, jotka liittyvät talousarvioon tai koskemattomuuteen ja immuniteettiin silloin, kun on kysymys henkilöistä, jotka edustavat Euroopan unionia tässä sopimusjärjestelmässä. Kaikkiin näihin tulee löytää vastaukset neuvottelujen puitteissa. Halusin kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että EU ja Euroopan neuvosto eivät lähde näihin neuvotteluihin aivan tyhjin käsin. Jo vuonna 2008 ihmisoikeuksien ohjausvaliokunta Euroopan neuvostossa laati hyvin yksityiskohtaisen tutkimuksen näistä juridisista ja teknisistä kysymyksistä, joita liittymiseen liittyy, ja haluaisinkin suositella, että luette tämän tutkimuksen. Lausuntoluonnoksen kappaleessa 13 siellä suositellaan, että sen lisäksi että EU liittyy tähän ihmisoikeussopimukseen. Tähän voitaisiin liittää tiivistetty yhteistyö perusoikeuksien saralla. Esimerkiksi sillä tavalla, ja näin sanotaan tässä kappaleessa 13, esimerkiksi sillä tavalla, että EU liittyisi tiettyihin sopimuksiin, esimerkiksi Euroopan neuvoston sosiaaliseen peruskirjaan ja sen tarkistusasiakirjaan, jotka laadittiin siis vuosina 1961 ja 1996. Euroopan neuvosto on iloinen tällaisesta kiinnostuksesta ja voisin ehkä myöskin ehdottaa, että voitaisiin harkita sitä, että EU olisi hieman tiiviimmin mukana Euroopan neuvoston esimerkiksi kidutuksen vastaisessa yksikössä tai ECRissä, joka taistelee rasismia ja suvaitsemattomuutta vastaan, tai CEPEIssä, joka huolehtii oikeuden tehokkuudesta. Eli Euroopan neuvosto on valmis antamaan kaiken mahdollisen avun ja myöskin tarjoamaan sihteeristönsä apua, jotta se on rakentava kumppani tässä liittymisprosessissa. Tänä vuonnahan me juhlimme 60. vuosipäivää, mitä tulee ihmisoikeussopimukseen ja joka avattiin allekirjoituksia varten vuonna 50. Ja jos me voisimme mennä huomattavalla tavalla mennä eteenpäin tämän vuoden loppuun mennessä siinä, kun laaditaan juridista välinettä EUn jäsenyyden. Niin tämä olisi paras mahdollinen syntymäpäivälahja ja me toivon mukaan voimme käynnistää tämän työn jo ennen kesää kun otetaan huomioon, kuinka Euroopan unionin komissio on voimakkaasti sitoutunut tähän. Meillä on erittäin hyvät yhteistyösuhteet komission tässä suhteessa ja myöskin Espanjan sitoumus puheenjohtajamaana ja myöskin hyvin vahvat viestit, joita Espanjan hallitus on lähettänyt kaikille jäsenvaltioille tässä suhteessa ja myöskin neuvosto jotta tätä jäsenyyskysymystä käsiteltäisiin kiireellisenä ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, me todellakin laskemme sen yhteistyön ja tuen varaan, jota me tarvitsemme teiltä Euroopan parlamentilta. Tämä on historiallinen yhteinen projekti ja olen täysin vakuuttunut siitä, että jos me lähestymme sitä sellaisena, niin hyvin nopeasti löydämme ratkaisut ja löydämme myöskin vastaukset näihin moniin kysymyksiin. Ja haluaisin kiittää teitä kaikkia huomiostanne. Eh, thank you very much, Ambassador. Eh, Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette niin aktiivisesti ottaneet parlamentin mukaan näihin tärkeisiin epävirallisiin keskusteluihin, joiden pyrkimyksenä on helpottaa yhteistyötä entisestäänkin. Olen erittäin iloinen jo käymistämme keskustelusta. Nyt sitten siirrymme eteenpäin. Todennäköisesti nyt kannattaisi kuulla juridisista aspekteista, jotka liittyvät liittymisen komission oikeudellisen yksikön edustaja voisi tämän puheenvuoron esittää. Minua kiinnostaa myöskin herra Predan lausunto tai mietintöluonnos, kun hän kohdassa 10 toteaa, ei kun kohdassa 9 toteaa, että pitäisi pohtia paneelin tai elimen perustamista, joka pohtisi tai ratkaisisi epäsopivuutta Luxemburgin ja Strasbourgin tuomioistuin välisissä tapauksissa, mikäli kaksi tuomioistuinta ovat eri mieltä Euroopan unionin yle ihmisoikeusyleissopimuksen soveltamisesta. Tämä ehdotus ja monet muutkin seikat ovat laajalti tulleet jo otetuiksi huomioon keskustelussa. Haluaisimme kuulla myöskin teidän näkemyksenne, mutta ehkä myöskin herra Preda halusi esittää kysymyksiä liittyen juridisiin seikkoihin tämän asian suhteen. Mikäli teillä on kysyttävää, niin kysykää nyt saman tien. Uskon. Ei tässä ole kyse minun lausuntoluonnoksesta. Onko näin? Niin mietin vain, että luin, kun luin herra Predan luonnosta, niin vai oliko se, oliko se teidän tekstinne? No, that's the, that's the, jo. Te olette oikeassa. Tämä on herra mietintö mietintöluonnos, jossa tämä ajatus esitettiin, ei teidän lausuntotekstinne. Tässä kuitenkin pohditaan sitä, miten voitaisiin ratkaista kiista kahden tuomioistuimen välillä. Tämä on erittäin mielenkiintoinen huomio. No, ehkä nyt sitten pitää antaa komission oikeudelliselle yksikölle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Uh, Kiitoksia paljon, rouva puheenjohtaja. Olen erittäin tyytyväisiä siihen, että meidät kutsuttiin tähän kokoukseen. Voin kertoa teille hieman enemmän meneillään olevasta työstä, joka liittyy tähän liittymis- tehtävään. Toistaiseksi on järjestetty epävirallisia valmistelevia kokouksia, joissa mukana ovat olleet komissio ja jäsenvaltiot. Valmistelutyössä on otettu huomioon ne suositukset, jotka komissio on antanut neuvostolle. Kokouksia on toistaiseksi ollut yhteensä neljä. Ja näiden avulla on saatu hieman osviittaa siitä, missä nyt mennään. Komissio on ottanut yhteyttä usein otteeseen Euroopan neuvostonkin suuntaan. Eri tasoisia yhteydenottoja on tehty ja komission eri yksiköt tällä hetkellä valmistelevat suosituksia, jotka sitten annetaan neuvostolle. Todennäköisesti nämä suositukset hyväksytään maaliskuun alkupuolella tai viimeistään puolivälissä kuuta. Tämän jälkeen sitten Näitä käsitellään neuvoston ihmisoikeustyöryhmässä. Tarkoituksena on sitten nopeasti ja ripeästi hyväksyä neuvotteluun liittyvät suuntaviivat. Tämä on erittäin tärkeässä prioriteettiasemassa puheenjohtajamaan esityslistalla tietystikin ja myöskin komission kannalta erittäin tärkeä asia komission eri palvelut, yksiköt tekevät yhteistyötä asian edistämiseksi. Keskusteluissa siis jäsenvaltioiden kanssa on keskitytty kahteen asiakirjaan, jotka komissio on laatinut keskustelua silmällä pitäen. Ja tausta on myöskin Euroopan neuvoston erittäin hyödyllinen tutkimus vuodelta 2002. Näissä teksteissä on määritelty joitakin juridisia ongelmia tai avoinna olevia juridisia kysymyksiä näissä puitteissa, jotka pöytäkirja numero kahdeksan Lissabonin sopimuksessa muodostaa. Tärkeimmät poliittiset näköjuuriset seikat ovat tietystikin ensinnäkin se kysymys, mikä on tämän liittymisen soveltamisala. Artikla 6, kohta 2 perussopimuksessa mahdollistaa sen, että oikeudellinen perusta on olemassa, oikeuden perusta liittyä kaikkiin pöytäkirjoihin. Kyse on poliittisesta valinnasta sen suhteen, mihin pöytäkirjoihin unioni loppujen lopuksi sitten liittyy. Tässä yhteydessä liittymisen vaikutukset yksittäisten jäsenvaltioiden tilanteeseen, olipa sitten kyse eri pöytäkirjoista tai varaumista ja poikkeuksista, näiden osalta täytyy löytää juridisia ratkaisuja ongelmien poistamiseksi. Tärkeä elementti, joka täällä jo mainittiinkin, ovat, eri, ovat meidän katsoksemme nämä tarpeiset mekanismit, yhteistoimintamekanismit, kun jäsenvaltiot pistävät Euroopan unionin lainsäädäntöä täytäntöön, mutta toisaalta on oletettu, on oletettavissa, että sopimusta on loukattu, niin taustalla on eu lainsäädäntö ja sen vuoksi täytyy taata se, että unioni voi silloin mennä mukaan tuomioistuin käsittelyyn. Silloin täydetä oikeudet toimia tuomioistuimessa asianosaisena. Tämä on asia, jonka suhteen teemme erittäin ponnekkaasti työtä tällä hetkellä. Lisäksi usein otteeseen on mainittu institutionaaliset kysymykset, jotka liittyvät unionin kantaan sopimusosapuolena tässä yleissopimuksessa. Ja kysymys, joka liittyy tuomariin ja osallistumiseen ministeritason työhön ja parlamentaariseen yleiskokoukseen. Ja yleissopimuksen täytäntöönpanoon ja myöskin tuomioistuimen tehtävää, tehtävät ja niiden valvonta. Tähän liittyy myöskin tämä tuomarikysymys ja tuomioistuimen toiminnan seuraamiskysymys. Yleisemmällä tasolla, mikäli mainitsen jotakin seikkoja, niin tietystikin täytyy todeta, että nyt ollaan vasta alustavassa vaiheessa, koska komission sisäiset keskustelut eivät ole vielä päättyneet eri yksiköiden kesken, mutta meidän kannaltamme katsottuna, oikeudellisen yksikön kannalta katsottuna, on viisi perusperiaatetta, joiden täytyy toimia ohjenuorana liittymisen yhteydessä. Nämä liittyvät kaikki pöytäkirjaan 8 artiklan 6 sekä poliittisiin pohdintoihin. Uutta toimivaltaa ei pidä antaa unionin toimielimille tai laitoksille. Tämä on neutraalisuusperiaate unionin toimivallan suhteen. Toinen periaate on se, että uusia velvoitteita ei pidä tulla tässä jäsenvaltioiden kontolle. Ja tämä on neutraalisuus suhteessa jäsenvaltioiden velvoitteisiin, nimeltään tämä periaate. Strasbourgin tuomioistuin ja muuto yleissopimuksen osapuolet nähdäksemme niiden ei pidä implisiittisesti edes millään tavalla puuttua EU-lain tulkintaan tai sääntöihin, jotka liittyvät toimielinten välisiin toimivaltasuhteisiin tai jäsenvaltioiden velvoitteisiin. Joten toisin sanoen, autonominen tulkinta EU-laista täytyy varmistaa yhteisön tuomioistuimessa. Tämä autonominen toimintamahdollisuus täytyy pitää yllä. Ja unionin pitää voida osallistua tuomioistuimen toimintaan ja myöskin Euroopan neuvoston tilinten toimintaan sikäli kun nämä toimet liittyvät tuomioistuimen toimien täytäntöönpanoon. Meidän pitää olla tässä tasavertaisessa asemassa muiden sopimusosapuolten kanssa, jotka ovat mukana yhdessä sopimuksessa. Ja neljäs periaate. Tämä on elementti, jota lähettiläskin painotti. Ovat yhdessopimuksen järjestelmien toimivuus, niin niitä täytyy pysyä muuttumattomina sittenkin, kun unioni on sopimusosapuolena niin pitkälti kuin on mahdollista, täytyy toimia siten, että otetaan huomioon hallitusten välisten järjestöjen periaatteet silloin, kun joku järjestö liittyy tällaiseen sopimukseen. Eli yleissopimuksesta, kun on kyse, vain siinä määrin, kun on aivan tarpeellista, täytyy varmistaa juoheva unionin liittyminen tämän yleissopimuksen oikeusjärjestykseen. Ehkä tässä olikin minun alku taikka alustava puheenvuoro, mutta mielelläni tietystikin vastaan kysymyksiin. Te ette kommentoinut tätä ehdotusta tällaisesta paneelista, joka ratkaisi näitä, näitä kiistoja, joita saattaa syntyä tulkinnoista. Mutta te ette ehkä myöskään kuullut nyt tätä lausetta Niin Niin, siis voisitteko te ottaa kantaa tähän ehdotukseen, joka on, on eh, raportoijan ehdotuksessa, joka liittyy tällaiseen paneeliin, joka selvittäisi näitä tulkintaerimielisyyksiä Strasbourgin ja Luxemburgin tuomioistuimen välillä? Well, Mr. Chairman, as I said, uh, as I said... Kuten sanoin, rouva puheenjohtaja, minä edustan komission oikeudellista yksikköä. Eli puhun yksikköni nimissä, mutta se ei ole komission lopullinen kanta. Me olisimme suht vastahakoisia sen suhteen, että otettaisiin uusi elin tai uusi kerros tuma tähän eurooppalaisen ihmisoikeustuomioistuimen ja eurooppalaisen tuomioistuimen väliin. Se välttämätön tapaoikeuden koordinointi meidän mielestämme se tulisi saavuttaa muilla keinoin. Meillä on jo hyvin hedelmällistä yhteydenpitoa tuomioistuimen ja Strasbourgin tuomioistuimen välillä. Ja tietenkin meillä on sitoumus noudattaa tätä oikeuskäytäntöä kun se tulkitsee sopimusta, mutta meidän mielestämme ei ole välttämätöntä luoda jonkinlaista lisäelintä tätä tarkoitusperää varten. Now it's my pleasure to... Kiitoksia. Nyt meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi esittelijä perusopimusvaliokunnasta herra Ramon Atondo. Sovimme niin, että käytämme ehkä seitsemän tai kahdeksan minuuttia tärkeimpien ajatusten esittelyyn tämän mietintö luonnoksen osalta. Herra Jauregi Adorno, olkaa hyvä. Kiitos paljon, rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. On kunnia olla läsnä täällä valiokunnassa. Tämän mietinnön sisältö, joka tällä hetkellä on AFKO-valiokunnassa kierroksella ja hyvin todennäköisesti tulemme hyväksymään kesäkuun täysistunnossa Strasbourgissa. Ensinnäkin muutama sana tämän, tämän kysymyksen alkuperästä ja sen luonteesta. On hyvä muistuttaa mieliin, että ensinnäkin kun EU alkoi syntyä, kun EUta ruvettiin hahmottelemaan, sen lisäksi, että se olisi taloudellinen ja poliittinen unioni, oli olemassa tämän projektin DE, DNAssa – semmoinen halu tehdä ihmisten oikeuksista sivilisaatiokysymys. Tämä liittyy hyvin tiukasti meidän historiamme, meidän perinteisempi, meidän projektimme keskeiseen akseliin. Eli me haluamme eurooppalaisen unionin, jossa oikeudet, ihmisten oikeudet, demokratia, oikeusvaltio, ihmisarvon kunnioittaminen olisivat aina olleet pidemmällä kuin mikä on pelkkä eurooppalainen projekti, mutta tämä on ollut mielissä, mutta onko se haihtunut vähän mielestä? Viimeisten vuosien aikoina on palautettu mieliin tämä alkuperäinen vaatimus Luxemburgin tuomioistuimessa. Siellä on ryhdytty pohtimaan, kuinka on välttämätöntä luoda juridinen mekanismi, malli, joka vetoaisi siihen, että voitaisiin miettiä, mitkä oikeudet ovat inhimillisiä, miten me voimme luoda sellaisen koneiston, joka takaa ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja noudattamisen, jolloin eurooppalainen hankekin toteutuu kokonaisuudessaan. Meidän täytyy muistaa, että tästä puhuttiin vuonna 2000 ja vasta nyt ryhdytään primaarioikeuden myötä tätä toteuttamaan ja ryhdymme kytkemään sitä kokonaisen oikeus Euroopan unionin oikeuskäytäntöön, oikeusjärjestelyyn liittyen Lissabonin sopimukseen. Eli nyt me tämän perus, perussopimuksen li, perussopimukseen liitetään ihmisoikeusaspekti. On tullut aika, että EUn pitäisi liittyä juridisena henkilönä tällaiseen prosessiin. Mitä Euroopalla on Lissabonin myötä? Mitä Eurooppa, EU, ei se ole vain jäsenvaltioita, mutta meidän täytyy ajatella, mikä on ihmisoikeuksien Euroopan unioni. Jos me ajattelemme, mikä on tuomioistuin, joka syntyy tästä, se on eurooppalainen tuomioistuin. Sen myötä voidaan suojella ja hyväksyä ja toteuttaa. Näin ollen tämä ihmisoikeus oikeuteen perustuva järjestelmä myös ulottuu EUn ulkopuolelle, ei vain jäsenvaltioihin. Tällä tavoin, jos ajattelemme kunkin maan oikeuskäytäntöjä, niin ne päätyvät korkeimpaan oikeuteen tai perustuslakituomioistuimeen. Kun on kyse yhteisön oikeudesta, niin se päätyy Luxemburgin tuomioistuimeen. Mutta tämän jälkeenkin on olemassa oikeudellinen instanssi, ulkopuolinen instanssi, joka on eurooppalainen ihmisoikeustuomioistuin Strasbourgissa, joka voisi valvoa sitä, miten kansalaiset tai järjestöt valittavat, miten nämä kyseiset instanssit ovat toteuttaneet tai, suojelle, tai eivät ole suojelleet ja toteuttaneet oikeuksia ja sopimuksia. Tämä Tämä tarkoittaa sitä, että sopimukseen liittyminen antaa kansalaisille uuden ö, juridisen suojelujärjestyksen. Sen tarkoituksena on taata se, että EU-normatiiviset sopimukset tai jäsenvaltioiden sop allekirjoittamat sopimukset noudattavat näitä perusvapauksia ja perusoikeuksia. Tämä on se synty ja alkuperä ja se on sen keskeinen olemus mutta eihän tämä tarkoita sitä, että ei ongelmia olisi olemassa. Teillä on tämä mietintöluonnos käsissänne. Siinä on otettu noin summittaisesti kymmenen suurta osiota, jossa käsitellään keskeisimpiä ongelmia, ongelmakohtia. Kohdassa kaksi sanotaan, tai me puhumme seuraavasti. Huomio, huomio. Meidän täytyy muistaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen mukaan liittyminen Euroopan ihmisoikeuksien ei laajenna unionin toimivaltaa, eikä anna unionille yleistä toimivaltaa. Tehän tiedätte, että tämä on vanha jäsenvaltioiden vaatimus joka kerta, kun toteutaan jotain vastaavia päätöksiä. Tämä on vanha kansallinen tuulen vire, jonka myötä halutaan pitää kiinni omasta liikkumatilasta. Mutta eihän tämä liittyminen tarkoita mitään uutta toimivalta unionille. Minä uskon, minä taas uskon, että sen myötä saamme lisää valtaa, koska silloin unioni sitoutuu vaatimuksiin ja niistä sukeutuviin seuraamuksiin. Mutta joka tapauksessa tämä kaikki takaa sen, että meillä ei ole liiallisia tulkintoja, että liittyminen voisi lisätä toimivaltaa. Näin ei ole. Toinen tärkeä kohta on se, millä tavalla tämä unionin liittyminen tapahtuu tähän yleissopimukseen. Yleissopimuksellahan on teksti ja sitten lukuisa joukko pöytäkirjaa ja lisäpöytäkirjaa. Kaikki EUn jäsenvaltiot eivät ole vielä allekirjoittaneet näitä kaikkia pöytäkirjoja, yleissopimuksen pöytäkirjoja. Näin ollen on laadittu periaate, että jäsenyysehtona on se perusta, että EUn liittyminen ei muuta tämän eri, eri jäsenmaiden status quo-tilannetta. Tämäkin synnyttää ongelman, se on aika tärkeä Yksi näistä keskeisistä aiheista on neuvottelut EUn komission ja, ja, ja so, yleissopimuksen liittymisen välillä, eli Euroopan neuvoston välillä käytännössä se tarkoittaa sitä. Tarkasti ottaen se tarkoittaa sitä, että kaikkien maiden tulisi liittyä. Se synnyttäisi erilaisia oikeuskäytäntöjä. Nämä ovat arkaluonteisia, hyvin ammatillisia ongelmakohtia. Kolmas tärkeä asia minun mielestäni on EUn liittyminen. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että EUn pitää osallistua tuomioistuimen erilaisiin toimeenpaneviin instansseihin. Jäsenvaltioiden meillä on myös neuvosto, neuvosto meillä on ministerikomitea. Se tarkoittaa, että sen pitäisi osallistua kaikkiin instansseihin, jotka toimivat tässä tuomioistuimissa. Se tarkoittaa aktiivista ja passiivista kuka valittaa kenelle ja kuka valittaa kenestä ja mihin. Tämä, tässä on kyse siitä, että EU ei voi valittaa EUlle, jos on kyse yhteisön oikeudesta. Jos on epäilyksiä siitä, mikä on valituksen mm, perusluonne tai sopimuksen perusluonne, jos siitä on sekannusta, onko kyse passiivisesta tai aktiivisesta toimijasta, niin silloin lähetetään kummallekin osapuolelle tästä selkeät asiakir, as, viestit ja asiakirjat. EU voi toimia aina sillä tavalla, että se, kun on kyse jonkun uni- jäsenvaltion tai EUn e valituksesta, niin silloin aina EU voi olla osapuolena. Ja näin ollen sillä pitää olla myös siihen liittyvät edellytettävät prosessuaaliset oikeudet, jotta se voi todella osallistua tähän käsittelyyn. Mikä on sitten tämän liittymisen lopullinen vaihe. Ei ole kyse mistään vapaaehtoisesta toimesta. Se on sitova, velvoittava, koska sehän ei tässä ole mitään vaihtoehtoisia siihen tekijöitä, on kyse mandaatista. Mitä pitää sitten tehdä tällä hetkellä? Viisi eri vaihetta on mielestäni. Ensimmäinen on neuvoston mandaatti komissiolle, jotta se käynnistää neuvottelut. Mielestäni tämä mandaatti antaa neuvostolle sen takia, sen jälkeen kun Euroopan parlamentti on lähettänyt sille ehdotuksensa eli mietintönsä. Tämä luultavasti jo ennen kesäkuuta tänä vuonna, sen jälkeen itse neuvottelut ja sen jälkeen syntyykin ongelma. Mikä rooli parlamentilla tulee olemaan näissä neuvotteluissa, liittymisneuvotteluissa? Onko parlamentti vain mm, sidottu vain neuvotteluprosessiin ja, ja saako se vain informaatiota? Kolmas vaihe on se, että silloin kun neuvottelut ovat päättymisvaiheessa, niin silloin Euroopan parlamentille asetetaan, lähetetään sitä teksti, jonka se hyväksyy tai ei. Neljäs, yksimielinen hyväksyntä Euroopan neuvostossa, eli sen täytyy hyväksyä yksimielisesti. Viidenneksi, jokaisella, jokaisen maan täytyy ratifioida tämä. Tämä on kansainvälinen sopimus ja sen takia ratifiointiprosessi joka on perustuslakinormeja vastaavaa kussakin maassa, jotta ratifiointi todella on oikeudellisesti hyväksyttävä. Sen jälkeen liittyminen tapahtuu, EU liittyy yleissopimukseen vastaavien tuomareiden ja tuomioistuimen läsnä ollessa. Se, ja aivan loogisesti sen jälkeen kansalaisilla on oikeus vaatia tältä tuomioistuimelta, ulkoiselta tuomioistuimelta oikeusjärjestelyjä, jotka vastaavat niiden valtiollisia oikeusjärjestelyjä. Tässä nämä kaikki tällä hetkellä, jota, jonka voin teille kertoa. Kiitos erittäin paljon, herra Jauregi Atondo. Saimme hyvän kuvan teidän mietintöluonnoksestanne ja myöskin tästä aikataulusta, jossa tulette työskentelemään. Siihen liittyen ehkä meidän olisi hyvä selventää muutamia asioita liittyen tähän aikatauluun. Tässä on jonkin verran annettu viitteitä siitä, miten asiat voisivat edetä, mutta haluaako suurlähettiläs Fröisnestä, haluaako komission oikeuspalvelu tai joku muu hieman spekuloida sillä, että miten tämä kaikki voisi sujua? Pääsemmekö tänä vuonna Eh, viettämään sitä merkittävää tapahtumaa, että Euroopan unioni liittyy ihmisoikeussopimukseen. Minusta meidän täytyy viettää sellainen tärkeä tapahtuma, ehkä Strasbourgissa Euroopan parlamentin vanhassa istuntosalissa, joka on Euroopan neuvoston yleiskokouksen istuntosali. Well, uh, Madam President, I will... Rouva puheenjohtaja, en nyt ryhdy spekuloimaan aikataulusta minäkään, koska me tiedämme, että tähän liittyy monia viisaisia kysymyksiä vielä, joita meillä on edessämme. Kuten mainitsin puheenvuorossani hetki sitten, kummallakin puolella esiintyy hyvää tahtoa. Me olemme kumppaneita tässä yhteisyrityksessä. Uskoakseni meidän pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta tulokseen päästään mahdollisimman nopeasti. Täytyy pitää nyt puristusta yllä. Poliittiset signaalit, joita toimijat antavat kansalaisille Euroopassa, ovat niin ikään merkittäviä. Meidän täytyy vahvistaa ja parantaa eurooppalaista ihmisoikeusjärjestelmää. Tämä on se viesti, joka pitäisi lähettää eteenpäin. mikäli neuvottelut saataisiin päätöksen loppuvuodesta, ei tämä minun ennusteeni, vaan toiveeni niin, että edistystä merkittävällä tavalla saataisiin aikaan. Tämä olisi hyvä. Ja selkeästi voin luottaa Espanjan hallituksen sitoumukseen, jotta Espanjan puheenjohtajakaudella vielä päätös saataisiin mandaatista. Meidän pitäisi pyrkiä siihen, että neuvottelut siitä, että melkein mahdollisimman nopeasti aloitettaisiin todenteolla. Ja toivottavasti tämä voidaan tehdä jo ennen kesätaukoa. Ja mikäli näin olisi, sitten olisi mahdollista edetä tätä rataa. Nyt kun sain puheenvuoron, rouva puheenjohtaja, teidän luvallanne voisin todeta, että arvoisa komission edustaja esitti erittäin hyvän kommentin, kun hän viittasi läheiseen yhteistyöhön kahden tuomioistuimen välillä Luxemburgissa ja Strasbourgissa. Silloin kun ne kommentoivat että kohtaa kahdeksan tässä lausunnossa poikkeama ehdotusta tästä paneelista. Tämä liittyy tähän paneeliehdotukseen kohdassa kahdeksan tekstissä. Joulukuussa, kun kahden tuomioistuimen puheenjohtajat ovat paikalla, niin he ilmaisivat yhteistuumin näkemyksensä siitä, että niiden välinen suhde on jo hyvällä tolalla nytkin. Niin hyvällä tolalla, että tämän tyyppiset tapa- oikeuskäytäntöön ja muihin seikkoihin liittyvät kysymykset voidaan ratkaista kyllä ihan vuoropuhelullakin. Ambassador, because I think... Suurkiitokset suurlähettiläs. Minunkin mielestäni tämä on tärkeää ja haluaisin selittää herra Jaureki Atodolle hänen keskustelussaan, keskustelussamme tästä hänen kohdastaan yhdeksän, niin me nimenomaan pyysimme oikeudellisen ist- yksikön mielipidettä tällaisen paneelin perustamisesta ja haluaisin sanoa, että olen itse luottavainen sen suhteen, että tämä hyvä tahto ja ilmapiiri verrata tietoja keskustella asioista näiden kahden tuomioistuimen välillä on hyvin vahva. Eli mietin tässä sitä, onko tämä sellainen asia, josta on välttämätöntä keskustella. Oikeudellisen yksikön luvalla sanoisin, että oikeudellinen yksikkö ei ole kovinkaan innokas luomaan uutta juridista elintä, mutta ehkä herra Atoldo haluaisi selittää tätä ehdotustaan. Bueno, yo creo que es muy importante leer el número... Mielestäni on erittäin tärkeää lukea tämä numero kohta yhdeksän ja suhteuttaa se numeroon yksi ja neljä ja numeroon kymmenen. Toisin sanoen, yhdessä mielessä tässä on luotu, niin kuin sanoin, tai on laadittu se, että Luxemburgin tuomioistuin tulee olemaan ylin ainut oikeusaste, kun puhutaan yhteisön oikeudesta ja sen sopimusten voimaan saattamisesta. Luxemburgin tuomioistuin tutkii perusoikeuksien toteuttamista, koska tämä sopimus ja yleissopimus ovat myös sovellettavissa – yhteisön oikeuden mukaan. Mutta nyt tulee periaatteellinen kysymys siitä, tämä Luxemburgin tuomioistuin on ylin oikeusasto yhteisön oikeuksien ja sen säädisten pätevyyteen liittyvissä kysymyksissä, samoin kuin korkein oikeus tai perustuslakituomioistuin joissakin jäsenmaissa ovat maasta riippuen korkeimmat ylimmät oikeusasteet. Mutta tämän lisäksi on myös olemassa myös vetoomus siihen, että voidaan tehdä kanteita EU-ta tai jäsenvaltiota vastaan. Tämä meille tärkeä asia kohdassa yhdeksän on se, että ei tässä nyt luoda mitään formaattia suhteessa yhteen tai toiseen. Ei tämä liity siihen mitenkään, että tässä olisi jokin säätelevät puitteet, joiden avulla pyritään rajamaan yhden tai toisen tuomioistuimen toimintaa tai toimintakenttää tässä on vain kyse siitä, miten tuomioistuimet voivat toimia. Mutta kohdassa 10 sanotaan, että Euroopan ihmisoikeussopimus on, sillä on tulkinnallinen rooli ja kannustava rooli. Sen pitää suosia tätä kulttuuria, että ihmisoikeuksia todella turvataan ja suojataan se todella valaisee, kertoo, mikä on tuomioistuimen juridinen näkemys oikeudesta, oikeuskäytännöstä. Eli tämä yleissopimus äh, on, sit, on tavallaan kohdan kuusi mukaisesti tämmöinen inspiroiva lähde – rouva puheenjohtaja, minä en halua mm, olla mitenkään suurunen hullu, että luon tässä jotain uutta organismia tai jotain säätelevää instanssia näiden kahden tuomioistuimen välille. Rouva puheenjohtaja, sanon teille ja kaikille valiokunnan jäsenille, haluan vain sanoa, että meille on tärkeää seuraava. Maaliskuun 18. päivä me vietämme tai pidämme hyvin tärkeän kuulemistilaisuuden. Sinne tulee 10-12 asiantuntijaa, jotka tulevat Euroopan tuomioistuimesta. Tule, ne ovat entisiä tuomareita, nykyisin virassa olevia tuomareita. Komissaari Reding tulee olemaan paikalla. Tänä aamuna minä pyysin meidän valiokuntamme sihteeristöltä kutsumaan kaikki ihmis, tämän valiokunnan ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsenet paikalle. Tämä olisi hyvin selventävä kokous, koska tässä mietinnössä on otettu paljon toisiaan täydentäviä teknisiä vaikeita asioita esille. Kiitos erittäin paljon tästä, tästä selvennyksestä ja todellakin tässä teidän kohdaksanne yhdeksän puhutaan tällaisesta eh, tuomioistuinten välisestä säännöllisestä vuoropuhelusta, jota voidaan vahvistaa, ja tämä on varmasti sinällään tärkeää. Ja, ja kiitos tästä tiedosta, että 18. päivä maaliskuuta on tällainen laaja kuulemistilaisuus, jossa voidaan kaikkiin näihin asioihin palata. Ja toivottavasti ainakin herra Preda pääsee paikalle ja, ja moni muukin, jota valivaliokunnassa tämä asia kiinnostaa. Ähm, ehkä rupeamme sitten lopettelemaan tätä kokousta. Totta kai jäi kysymyksiä vastattavaksi ja me palaamme näihin muun muassa silloin, kun me käsittelemme herra Predan lausuntoluonnosta. Ähm, ja varmaan yksi sellainen tärkeä kysymys, jonka pääesittelijä juuri otti esiin, on, on, on pohdittava tarkkaan, ja se on se, että millä tavalla Euroopan parlamentti voi osallistua tähän prosessiin, koska Lissabonin sopimuksen hengen mukaista ei ole se, että parlamentti sitten lopulta vaan sanoo kyllä tai ei ja siinä koko juttu. Mutta mielestäni yhteistyö toimielinten välillä on alkanut erittäin hyvin ja, ja uskon, että, että, parlamentille löytyy tässä prosessissa erittäin hyvä ja, ja, ja rakentava rooli. Kiitos eh, herra Jauregi Eh, Atondo. Kiitos herra Preda, kiitos suurlähettiläs eh, ja kiitos eh, komission oikeuspalvelulle. Me voimme nyt todeta varmasti, että, että kokous, tämä asiakohta on, on käsitelty ja vielä, niin, muistutan nyt kuitenkin vielä siitä, jos jäi epäselvyyttä, että herra Predan lausuntoluonnokseen on muutosehdotusten jättämisen määräaika torstai, torstai 25. helmikuuta kello 12. Kiitos ja näin me olemme käsitelleet koko esityslistan ja, ja tota, minun äänenikin on vielä tallella, mitä ihmettelen suuresti. Ja eh, kohta seitsemän muita esille tulevia asioita ei liene, jolloin voimme päättää kokouksen. Seuraava kokous 4. maaliskuuta eh, torstaina kello yhdeksän Brysselissä. Kiitos.